So ladies and gentlemen, good afternoon. No niin, hyvät naiset ja herrat, iltapäivää. Aloitamme iltapäivän ulkoisen valiokunnan kokouksen. Jos me katsomme esityslistaa, siihen tehdään pieni muutos. Eli muutamme esityslista luonnoste seuraavalla tavalla. Eli kohta 12, eli Euroopan unionin käsittely aktiivinen vuoropuhelu kansalaisten kanssa. Eli se käsitellään ennen kohtaa 11 eli vuoden 2007 vastuuvapaus. Siis huomenna aamulla. Jos teille sopii tämä, niin teemme tämän muutoksen esityslistaluonnokseen. Ja meidän täytyy tuttuun tapaan hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirjat 8. tammikuuta, 13. tammikuuta. Ja meillä on normaali menettely, eli jos teillä on kommentteja, ne voitte toimittaa sihteerille huomisaamun mennessä, ja sitten nämä pöytäkirjat voidaan katsoa hyväksytyksi. Ennen kuin aloitamme, haluaisin toivottaa uuden jäsenen tervetulleeksi, Pia Bripetic, joka istuu tuossa, ja hän korjaa Michel Hocarin, eli Bribetis, tervetuloa tänne valiokuntaan. Ennen kuin aloitamme, vielä lyhyt viesti nettitiimiltämme. Teidän on käytettävä omaa mikrofonianne. Muussa tapauksessa väärä nimi näkyy internetissä, koska kuten tiedätte, tämän valiokunnan kokoukset näkyvät internetissä. No sitten varmaan voimme siirtyä ensimmäiseen kohtaan esityslistalla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 laajat suhteet Brasilian kanssa ja siksi on tärkeää, että meillä on koordinoidut eh, ja yhdennetyt suhteen eh, ja on Brasilian ja EUn edun mukaista eh, edistää näitä suhteita. Se perustuu kulttuurillisiin ja taloudellisiin suhteisiin ja yhteisiin arvoihin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja myöskin ympäristön suojelu ja muut arvot ovat tärkeällä sijalla. Ensimmäisessä neuvotteluissa kummanetkin osapuolet päättivät äh, aloittaa strategisen kumppanuuden. Toiset neuvottelut käytiin joulukuussa 2008 ja kumpikin osapuoli äh, sopi toimintasuunnitelmasta. Minun mietinnössäni käsitellään tärkeitä kysymyksiä, joihin on keskityttävä, jos haluamme vahvistaa äh, suhteita Brasilia on avainmaa, jos kun ajattelemme suhteita Mercosuriin, tämä oli ensimmäinen asia. Ja toiseksi Brasilialla voi olla tärkeä rooli, kun haluamme ratkaista alueellisia konflikteja Latinalaisessa Amerikassa ja vahvistaa rauhaa alueella. Ja kolmanneksi, kun otetaan huomioon talouskriisi maailmanlaajuisesti, EUn ja Brasilian on tehtävä yhteistyötä VTOssa, jotta voimme varmistaa, että Dohan kehityksen kierros on menestyksekäs. Mitä tulee rahoitusjärjestelmämme uudistamiseen, Brasilian panos ja jäsenyys kansainvälisissä instituutioissa voi todella vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn. Mietinnössäni puhutaan myös energiasta, biopolttoaineista, maahanmuutosta ja köyhyydestä. Mietintööni on tehty 13 tarkistusta. Kiitän kaikkia kollegoitani siitä, että he ovat nämä tarkistukset tehneet. Minä olen tehnyt kuusi tarkistusta tehnyt sitä varten, jotta mietin olisi päivitetty ja ottaisi huomioon toisen huippukokouksen, joka järjestetään Rio de Janeirossa joulukuussa. Voin hyväksyä tarkistuksen kolme puhun nyt niistä, joita minä en itse ole esittänyt, koska mielestäni siinä on tärkeä ajatus taustalla. Voin hyväksyä myös tarkistuksen neljä. Tarkistus kuusi on jo otettu mukaan johdantosan kappaleeseen E, joten sen mielestäni se ei tuo mitään lisäystä ja siksi en voi hyväksyä tarkistusta kuusi. Tarkistus seitsemän sitten. Minun on sanottava, että en täysin ymmärrä sitä, koska tässä viitataan periaatteisiin, jotka EU e jo ottaa huomioon, että en voi hyväksyä tätä. En hyväksy myöskään tarkistusta kahdeksan, koska siinä sanotaan, että talouskriisi vaikuttaa epäsuotuisimmassa asemassa oleviin, mutta tämä ei ole totta, se vaikuttaa kaikkiin, joten siksi se voi sitä hyväksyä. Sitten tarkistus 10, se löytyy jo johdantosan kappaleesta L, siksi en voi sitä hyväksyä, kun se ei tuo mitään lisää mietintöön. Sitten menen tarkistukseen 12. Se on todella suuri ongelma, koska se käsittelee ristiriitaista kysymystä, mutta eh, tämä ei ole oikea paikka käsitellä tätä aihetta. Tämä mietintö käsittelee meidän eh, yleistä strategiamme Brasilian suhteen ja ajatus tässä tarkistuksessa, jonka mainitsin, eh, se käsittelee enemminkin tutkimusta. Minä olen ottanut lausunnot huomioon mietinnössäni. Kiitoksia. Who would like to take floor? Haluatko joku käyttää puheenvuoron? Janies, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, felicitar a la ponente que en el primer informe que se ha encargado eh, ha elaborado un, una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 kun puhuttiin Brasiliasta ja sen taistelusta <clears throat> rajan yli käyttävää huumeterrorismia vastaan. Nämä ovat elementtejä, jotka pitää ottaa, mm, jotka on otettu jo vuosia sitten mietintöihin mukaan. Ne ovat olleet mietinnöissä, jotka liittyvät EUn ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin. Ja meidän täytyy muistuttaa, minkä merkityksen me annamme Brasilialle. Ja meidän täytyy muistaa <clears throat> järjestäytynyt rikollisuus, huumerikollisuus, mitä riskejä ja uhkatekijöitä ne edustavat jatkuvasti EUlle, mutta EUn turvallisuudelle, mutta myös kansainväliselle turvallisuudelle. Sen takia olemme sisällyttäneet lähes automaattisesti tähän koko mietintöön nämä tarkistukset, mutta en tiedä voidaanko nämä ehdottamani tarkistukset hyväksyt tarkistukset. Sitten jos otetaan tarkistus 12, kun puhutaan tutkimuksesta, ydinenergiatutkimuksesta, tämä ja jossa puhutaan tuottamista koskevan ITER-hankkeeseen kansainvälinen kokeellinen lämpöydinreaktori. Se on ollut menestys. Se on <clears throat> lämpö energiaa. Ei tässä ole tarkoitus synnyttää uusia ydinvoimaloita tai kasvattaa niiden lukumäärää, vaan edesauttaa tutkimustyötä tällä sektorilla. Minä olen erittäin iloinen siitä, että <clears throat> esittelijä on ottanut yhteyttä moniin instituutioihin, museisiin tahoihin. Tässä tutkimustyössä olisi loogista, että silloin olisi enemmän yhteistyötä Brasilian, Brasilian kanssa tässä tutkimustyössä. Kiitos. Muchas gracias. Mr. Mayblaiten, please. Kiitoksia, Mr. Mayblaiten. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Koppaa tästä mietinnöstä, jossa on hyvin positiivisia elementtejä liittyen strategiseen kumppanuuteen EUn ja Brasilian välillä. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että hän on hyväksynyt ryhmältämme tarkistuksen. Liittyen siihen ottaan tunnistettu se, että Brasilian johtoasemassa integraatioprosessissa alueellisesti ja on selvää, että alueellinen integraatioprosessi Etelä-Amerikassa on erilainen kuin EU:ssa. Tässähän toimitaan julkisten taloudellisten toimien kautta eri tavalla kuin EU:ssa. Meillä on rahoituskriisi, elintarvikekriisi, se on selvää. Ja jos julkinen taho ei puutu tähän, niin silloin ei voida jatkaa eurooppalaista rakentamista sosiaalisen ja poliittisen kohesion kannalta Euroopassa. Mielestäni on hyvin myönteistä se, että mietintöön on otettu mukaan alueellinen yhteistyö, erityisesti kansainväliset foorumit, kuten YK, yhteistyö myöskin ympäristökysymyksissä ja kestävän kehityksen alalla, ihmisoikeuskysymyksissä, maahanmuuttokysymyksissä ja myöskin vuosituhannen kehitystavoitteet on otettu mukaan. Brasilian johtoasemassa poliittisesti tarkoituksena on esimerkiksi vähentää köyhyyttä, ja tämä on ihan oikean suuntaan liittyvää kehitystä. Tarkistus, joka hyväksyttiin sen lisäksi, meillä on kaksi muuta, koska me katsomme, että ne ovat tärkeitä, eli tarkistus 7 silloin, kun puhutaan taloudellisesta suhteesta ja strategisesta suhteesta, talous- ja kauppasuhteet, niin täytyy ottaa huomioon asymmetriset elementit. Tämä on huomattu ryhmässämme. Ja meidän täytyy katsoa myöskin erityispiirteitä Brasiliassa ja EU:ssa. Ja sitten tarkistus kahdeksan. Kuten esitellet toteaa, kriisi ei ole samanlainen kaikkialla – ja siksi kaikissa kumppanuussopimuksissa, ja tässä tapauksessa siis EUn ja Brasilian välillä, meidän täytyy tehdä töitä sen eteen, kaikkein huonoimmassa asemassa olevat, kaikkein vähiten suojelut jotenkin myöskin voivat päästä ylös tästä kriisistä. Ja muuten suuret pankit ja rahoitustahot, joilla ei ole mitään tekemistä EUn työntekijöiden ja brasilijoiden kanssa, hyötyvät tästä. Kiitos. Muchas gracias. Thank you. Ana Gomes. Kiitoksia sitten Ana Gomes. Obrigada, senhor presidente. Eu queria agradecer à colega eh, Eleni. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää eh, rouva Eleni Kopaa, kollega hänen loistavasta mietinnöstä me olemme sitä käsittelemässä nyt tänään täällä. Se on hyvin tärkeää, että meidän parlamenttimme, meidän talomme ottaa kantaa tähän kysymykseen ja että tekee suositukset neuvostolle siitä, kuinka tärkeät nämä strategiset suhteet ovat Brasilian ja EUn välillä. Brasilia on avainasemassa oleva maa, joka se tulee koko ajan tärkeämmäksi. Se liittyy globalisaation voimakkaasti. Sillä on paljon kokemusta poliittisesti, kulttuurisesti. Se on erittäin tärkeä maa. Mehän tiedämme, että, että se on jonkinlainen sulatusuuni Siellä, sieltä löytyy synkretismia, erilaisia kulttuurisia mm, arvoja, arvostuksia. Sehän liittyy tietysti maan historiaan ja kulttuurihistoriaan. Me elämme globaalisoituvassa maailmassa. Tällä hetkellä Brasiliasta tulee koko ajan tärkeämpi. Minä tulen Portugalista, olen sosiaali sosialisti, sosiaalisen puolueen edustaja ja haluaisin sanoa, että EUlla olisi paljon opittavaa Brasiliasta tällä hetkellä ja sen täytyisi ottaa se paremmin huomioon, tajuta kuinka tärkeä kumppani se on vuoropuhelussa strategisesti. Intensiivisemmin pitäisi käydä vuoropuhelua tällä hetkellä koordinoidummin mm, e, YKonkin puitteissa ja monenkeskisissä suhteissa. Erityisesti Brasilia pitäisi kohdentaa enemmän strategisesti. Meidän pitäisi olla tehonkaampia. Olen aika paljon samaa mieltä suurimman osan tarkistusten kanssa ja uskon, että, että herra kollega Janes vastaväitteet joihinkin tarkastuksiin tai kannanottoihin, joihin Rouva Koppa on allekirjoittanut, kun hän puhuu kansainvälisestä huumekaupasta ja terrorismista mielestäni se ei ole niin tärkeää, koska kohdassa yksi, alakohdassa yksi puhutaan näistä kahdesta ilmiöstä, terrorismista ja huumekaupasta. Ei kai tässä ole mitään perustavaa mielisyyttä Luisin Janiesin ja meidän esittelijämme välillä. Sen jälkeen haluaisin sanoa vielä jotakin herra Janiesin huomioon, kun hän puhuu Brasilian osallistumisesta ITER-hankkeeseen kun katselin tätä ensimmäisen kerran, niin tämä tarkistus herätti jotain epäilyksiä ja, ja tulin vähän samaan tulokseen kuin Eleni. Sitten luin sitä uudemman kerran, oikein paneuduin siihen asian sisällön kannalta ja herra Jani onkin mielestäni oikeassa. Ha, Japani, Korea, Intia, Venäjä ja Kiina täytyy muistaa. En, mehän me tässä nyt puhu siitä, että kehitämme tutkimusta lämpö ydinreaktorista tai atomipommeista tai ydinreaktorin vääränkäytöstä. Me puhumme, mehän puhumme ydinfuusiosta. Meidän täytyy muistaa sitä, kuinka tärkeää että se on vähemmän saastuttavan energian kannalta. Se on meille vähemmän saastuttava energia, halvempa energialähde täytyy muistaa, että se on halvempaa kuin klassiset ydinvoimalojen tuottama energia. Brasilian täytyy voida osallistua tähän ITER-hankkeeseen. Ja, ja minä haluan puhua tästä ydin energian lisääntymisestä tai ei-lisääntymisestä kaikissa eri aspekteissa. Ja koska mehän emme halua, että kehitetään energi- ydinenergiaa sotilaallisiin tarkoituksiin, vain, vain yleishyödyllisiin tieteellisiin tarkoituksiin. Silloin pitää syventää yhteistyötä Brasilian kanssa, jotta se niveltyisi erittäin hyvin eri saroille, ja silloin se olisi meille kaikille hyödyksi. Oh, Mr. Rosing. Kiitoksia sitten Rosing. Thank you, Mr. President. Kiitos eh, puheenjohtaja. Voinko minä puhua tälle Tanskaa? Selvä. Kiitos. Minä kannatan tätä projektia ja alun perinhan tässä oli aikamoinen kamppailu EUn ja Japanin kesken siitä, että mihinkä tämä projekti sijoitetaan. Ja Japanihan on kaksi, tarjonnut kaksi kertaa kymmenen miljoonaa vai miljardia euroa saadakseen tämän projektin Japaniin. Mutta kehit yritys, hän tässä hyödyntää tai hyödyttää sitä teollisuutta, joka käyttää uutta energiaa. Ja on erittäin tärkeää, että mahdollisimman monet voivat osallistua tähän ja että mahdollisimman monet maat saavat mahdollisuuden kehittää omia teollisuuksiansa niin, että äh, ne pystyvät olemaan mukana sitten aikanaan, kun muutetaan energiaa. Jos he ovat tässä itse projektissa mukaan, niin ei ole tarkoitus, että he saavat olla tässä ilmaiseksi mukana, vaan heidän on maksettava tiettyjä maksuja. Osallistuminen merkitsee eh, sitä, että he kykenevät kehittämään tätä teollisuutta, joka on tulevaisuuden teollisuutta, ja samanaikaisesti täytyy myös maksaa sitten rahaa siitä, että saa osallistua tähän. Minusta on tärkeää, että me olemme avoimia, koska tässä on paljon eh, fiksuja, älykkäitä eh, tutkijoita myös, jotka täytyy saada mukaan. Esimerkiksi Israel sieltä löytyy myös paljon osaamista. Thank you, Mr. Rosing. And now... Kiitoksia. Ja sitten Koppa vielä viimeinen puheenvuoro tästä keskustelusta. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän kommenteistaan. Ensinnäkin haluaisin herra Janikselle sanoa, että kun on kyse tarkistuksesta kymmenen, kuten Anna Gomes sanoi, mietinnössäni on kokonainen kappale, joka käsittelee kansainvälistä terrorismia, huumekauppaa ja rikollisuutta, kuten myös ihmiskauppaa ja pienaseiden salakuljetusta, joten tämä löytyy mietinnöstä, niin siellä on kokonainen kappale siitä. Rabeit käsitteli monia kysymyksiä ja mm, haluaisin kiittää häntä. Ja on totta, että talouskriisi ehkä vaikuttaa epäsuotuisemmassa asemissa oleviin väestönryhmiin enemmän kuin muihin, mutta tämä keskustelu on moniulotteista, enkä halua nyt käsitellä tätä sillä tavoin, että käsittelisimme vain yhtä kriisin ulottuvuutta. Tämä oli ajatuksen tässä taustalla. ITER-hanke sitten monet kollegat ovat kommentoineet sitä, kuten sanoin aikaisemmin, tämä mietintö käsittelee EUn yleistrategiaa. Herra Jan Juskarjan Nuohivo haluaisi, että viittaisin äh, ITERiin tietyssä kappaleessa, mutta tämä kappale on yleinen kappale, jossa käsitellään äh, sitä, että täytyy kehittää energialähteitä, joissa on alhaiset hiilidioksidipäästöt ja pitää lisätä uusiutuvan energian osuutta. Joten tämä on yleinen kappale energiasta ja siksi mielestäni äh, se, että viittaan yhteen hankkeeseen, ITERiin, enkä viittaa äh, mihinkään muihin tiettyihin hankkeisiin, on hyvin yksipuolista. Äh, se olisi puolueellista eikä olisi oikein toimia näin. Lisäksi siellä olisi vain yksi viittaus ITERiin, kun emme puhu ITERistä missään muualla, siksi pidän kiinni kannastani tässä asiassa. Kiitän kaikkia heidän kommenteistaan ja haluaisin kiittää myös komissiota ja sihteeristöä erinomaisesta yhteistyöstä mietinnön luonnostelusvaiheessa. Kiitoksia. Thank you, Madam Koppa. Kiitoksia, Koppa. Muistuttaisin vielä, että äänestys toimitetaan huomenna iltapäivällä. Nyt meidän täytyy keskeyttää kokous pieneksi aikaa, koska odottelemme, että Tajikistanin presidentti saapuu paikalle. Eli pidämme muutaman minuutin tauon ja sen jälkeen jatkamme. No, no, hammer. Uh, dear colleagues, uh, Näin hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. haluaisin toivottaa vieramme tervetulleeksi, eli Ramon Tajikistanin tasavallan presidentti. Hän on aivan ensimmäistä kertaa nyt Brysselissä, ja hänen valtuuskuntansa jäsenet ja Tajikistanin ulkoministeri Sharifi ja ulkoministeri Timojov. Tervetuloa tänne kaikki ja kiitos, että tulitte. You have come with a very Teillä on hyvin merkittävä valtuuskunta mukananne, presidentti. Täällä on Norbert komission valtuuskunnasta, joka vastaa Kazakstanin, Kirgistanin ja Tatsikistanin asioista. Ja te olette käymässä valtiovierailulla Belgiassa. Te olette tavanneet Belgian pääministerin Von Bonpyn ja myöskin Solanan puheenjohtajan Barroson komission jäsenen Ferro Valderin ja Naton pääsihteerin ja myöskin investointipankin pääjohtajan. Hyvin paljon Keski- ja Aasian maihin kiinnitetään huomiota täällä parlamentissa myöskin. Ja yksi tärkeimpiä asioita liittyy teidän maahan Tajikistanin, joka on Euroopan ja Aasian välimaastossa. Ja se on perinteisesti ollut tärkeä kiinnekohta näille kahdelle alueelle. EUn keskiasian strategiassa sen puitteissa parlamentti hyväksyi Östemirin mm, päätösaseman ja se osoittaa, että me kiinnitämme paljon huomiota turvallisuuteen ja vakauteen ja ihmisoikeusteen ja oikeusvaltiotilanteeseen Keski-Aasiassa, koska talouskehitys on hyvin haasteellista Keski-Aasiassa. Sillä on suoria ja välillisiä vaikutuksia EUn intresseihin ja käytännössä EUn ja Tajikistanin välinen kumppanuussopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2004 ja tällä hetkellä sitä ollaan ratifioimassa jäsenvaltioissa. Kreikka vielä ei ole ratifioinut. Tajikistan puolestaan on jo ratifioinut sen. Euroopan parlamentti ja kollegamme Peterli pitää tarkastelee tätä sopimusta pikapuoliin. Ja nyt haluamme kuulla teiltä, presidentti, teidän maanne tilanteesta ja siitä, miten arvioitte tapahtumia Keski-Aasian alueella. Eli presidentti, kiitos jälleen kerran, että olette paikalla ja teillä on nyt puheenvuoro.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 meidän yhteyksiämme viime vuosina. Erityisesti viime vuosien aikana tästä prosessista on tullut hyvin aktiivinen ja olemme päässeet ihan uudelle tasolle suhteissamme. Tämä vierailu varmasti edelleen vahvistaa meidän suhteitamme poliittista, taloudellista, humanitaarista ja turvallisuusnäkökulmasta. Ja samoin myös ajatellen paikallisia asioita ja kansainvälisiä asioita. Haluaisin myös mainita, että laajat parlamentaariset yhteydet Tajikistanin ja EUn kesken käynnistyivät jo vuonna 2004. Tänä aikana olemme eh, kokoontuneet kolmeen kertaan keskustelemaan erilaisista asioista, kuten esimerkiksi parlamenttien välinen ähm, keskustelu siitä, miten demokratisoidaan maata, taistellaan kansainvälistä terrorismia vastaan, huumeiden salakuljetusta vastaan, korruptiota vastaan, demokratiakysymyksiä, kulttuurikysymyksiä ja muita. Sen lisäksi me olemme myös sitä mieltä, että vielä tätä yhteistyövälinettä ei ole käytetty edes kaikkiin mahdollisiin asioihin. Euroopan parlamentti voisi saada enemmän tukea myös sille, millä tavalla tätä yhteistyötä voitaisiin hyödyntää Tajikistanissa ja sitä kautta esimerkiksi edistää ihmisoikeuskysymyksiä. Me tarvitsemme Euroopan parlamentin tukea, jotta voimme kehittää myös meidän taloudellisia suhteitamme. Olemme huomioineet, että viime vuonna bilateraaliset kauppasuhteet olivat enemmän kuin 880 miljoonaa dollaria. Yleisesti ottaen suhteet eh, ovat eh, kehittyneet viimeisen eh, viiden vuoden aikana huomattavasti. Meidän on kuitenkin tänä päivänä huomioitava tämä globaali talouskriisi ja se, miten se negatiivisesti voi vaikuttaa meidän talouksiimme. Vientitulot ovat vähentyneet sen vuoksi, että tiettyjen raaka-aineiden, kuten puuvillan, hinnat ovat laskeneet, jotka ovat kuitenkin meidän päävientituotteemme. Ja sitä kautta tilanne on heikentynyt. Sen vuoksi on välttämätöntä ryhtyä yhteisiin ja nopeisiin toimenpiteisiin, jotta voisimme vähentää tämän kriisin negatiivisia vaikutuksia. Me haluaisimme myös, että Eurooppa äh, investoisi enemmän meidän maahamme. Tatsiskan käyttää äh, erilaisia äh, uudistuvia energiavaroja, joista vain pieni osa on käytössä – Tajikistanissa on vuoristoalueita ja vain 0,08 prosenttia tästä maasta on maanviljelyyn hyödynnettävää maata, kasteltua ja muuta. Meidän on kehiteltävä Meidän on kehiteltävä vetyvoimaloita niin, että voimme lähteä kehittämään omaa maatamme. Tämä vetyvoimala hanke käynnistettiin jo Neuvostoliiton aikana. Ja tutkimuslaitoksen mukaan nämä vetyvoimalat voisivat olla yksi ratkaisu tähän vesipulaan ja sitä kautta oltaisiin voitu kastella koko tätä aluetta. Tällä on hyvin suuri vaikutus Näillä, näitä vesivoimaloita me tarvitsemme välttämättömä, välttämättömästi ja siihen, että kykenemme niitä hyödyntämään, tarvitsemme myös naapurin maiden tukea. Ja toivomme, että saisimme tukea koko Keski-Aasian alueelle. Sen lisäksi ahneudesta on tulossa äh, suuri tekijä ja sekin on huomioitava. Euroopan unionin tuki ja yhteistyö on erittäin tärkeää äh, ajatellen sitä, että voisimme taloudellisesti edistyä Tajikistanissa. Euroopan unioni on tukenut meitä viimeisen viiden vuoden aikana eh, esimerkiksi TASissa ohjelman kautta. Ja myös esimerkiksi me olemme saaneet eh, komission kautta eh, tukea erilaisista ohjelmista ja välineistä. Ja sitä kautta esimerkiksi kehitysyhteistyösopimuksen kautta olemme saaneet tukea, mitä me kovasti arvostamme. Mutta tänä päivänä meidän pitäisi saada uudenlaista tukea, tavallaan tällaista kestävää kehitystukea. Ja sen vuoksi EU tarvitseekin tällaista Keski-Aasian strategiaa. Euroopan tulisi olla äh, ja uskoa siihen, että Keski-Aasia voi olla luotettava kumppani tulevaisuudessa. Meidän täytyy huomioida globaalit äh, haasteet ja uhat ja kyetä myös vastaamaan näihin haasteisiin ja uhkiin äh, omilla rajoillamme. Ja toivomme, että Eurooppa äh, voisi meitä tukea. Me tarvitsisimme itse asiassa kymmenen kertaa enemmän tukea kuin tähän mennessä. Meidän täytyy voida tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi taistellessamme kansainvälistä rikollisuutta, terrorismia, huumeiden salakuljettamista ja muuta vastaan. Ja kaikki tämä pitäisi huomioida näissä ohjelmissa. On erittäin tärkeää kehittää koko alueen eh, valtioita, koska se tulisi myös vaikuttamaan positiivisesti Tajikistanin eh, taloudelliseen kehitykseen. Mitä tulee sitten turvallisuusyhteistyön kehittämiseen unionin kanssa, niin haluaisin puhua hieman tästä Tatsikistanin rajaturvallisuusohjelman käyttöönotosta. Tämän projektin toimeenpanoon Euroopan unioni on käyttänyt enemmän kuin 7,3 miljoonaa euroa Tatsikistanissa, joka on noin 20 prosenttia koko tämän ohjelman kuluista. Me luonnollisesti olemme kiitollisia Euroopan unionille tästä tuesta, mutta tämä ei kuitenkaan ole täysin yhteen sopiva todellisuuden ja meidän tarpeemme kanssa. Tatsikinistan ja muut Keski-Aasian maat, meillä on pitkät rajat esimerkiksi Kasakstanin kanssa, jossa on paljon vuoristoaluetta – joten meillä on 1450 kilometriä rajaa Afganistanin kanssa. Ja viimeisen kymmenen vuoden aikana YK on mukaan Tajikistan on ollut erittäin suuri huumeiden salakuljetuksen kauttakulkumaa. Sen vuoksi toivoisimme, että tätä rajahallintaohjelmaa toimeenpantaisiin vielä hieman enemmän. Yksi tärkeä ongelma yhteiskunnassamme on myös koulutusjärjestelmän kehittäminen. Ja vain ne maat voivat odottaa eh, kehityskulkuja, jotka panostavat uuteen nuoreen sukupolveen ja sen kouluttamiseen. Ja ilahduttavasti eh, meidän nuoret eh, sukupolvemme osoittavat suurta mielenkiintoa koulutusta kohtaan. Ja me uskomme, että jos he saisivat mahdollisuuden opiskella Euroopan unionin jäsenvaltioissa, se vahvistaisi ystävyyttä ja toisi kokemuksia ja esittelisi myös uudenlaisia kansainvälisiä arvoja. Toivomme, että Erasmus-stipendiohjelmaa voitaisiin vahvistaa, mutta tämä ohjelma ei kuitenkaan vastaa ihan täysin Tajikistanin tarpeita. Toki me pidämme hienona kaikkia äh, näitä äh, stipendiohjelmia, jonka kautta nuoret tatsikit pääsevät Euroopan unionin yliopistoihin. Olemme perustaneet myös tällaisen eurooppalaisen instituutin, äh, joka ei ota vastaan ainoastaan tatsinistalaisia opiskelijoita, vaan myös esimerkiksi Afganistanista ja muista Keski-Aasian maista. Tajikistanin ja Euroopan unionin suhteiden kehittäminen on tärkeää. Meidän tulisi vahvistaa yhteistyötämme edelleen, jotta olisi mahdollista huomioida ja parantaa ihmisoikeuksia ja arvoja. Ja jotta me uskon, että yhdessä me voimme saavuttaa tämän tavoitteen. Kiitos. Mr. President, thank you so much for, for... Kiitoksia presidentti, että kerroitte näistä eri mahdollisuuksista, joita meillä on liittyen suhteiden laajentamiseen ja parantamiseen EUn ja Tajikistanin välillä. Haluaisin korostaa, että tämä ei ole ainoastaan ulkoasian valiokunnan kokous, vaan tällä on mukana myöskin parlamentin erityistaho, joka käsittelee Keski-Aasiaa. Tähän itsekin korostitte tätä ja tämä koskee kaikkia maita alueella, esimerkiksi Kazakstania, Kirgistania, Uzbekistania ja Tatsikistania, Turkmenistania ja Mongoliaa. Ja tämä on erityistä puheenjohtajan kollegamme, eli Junkeviciene, tämän valtuuskunnan puheenjohtaja, ja hän saa ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja, arvoisa presidentti. Tervetuloa jälleen kerran tänne Euroopan parlamenttiin ja olen, minulla on suuri kunnia nähdä teidät tänään täällä. Minä olen parlamenttien välisen valtuuskunnan puheenjohtaja. Ja meillä on jo erittäin hyvät suhteet teidän parlamenttinne edustajiin ja meillä on ollut jo useampia kokouksia ja keskusteluja, jotka mielestäni olivat erittäin hedelmällisiä ja mielenkiintoisia kummallekin osapuolelle. Haluaisin oikeastaan vain sanoa, että äh, pahoittelen sitä, että äh, kumppanuus ja yhteistyö äh, sopimusta yksi jäsenvaltio ei ole vielä ratifioinut ja meidän täytyy kansanedustajina käsitellä tämä asia ja viedä tämä muodollisuus loppuun, koska ilman sitä emme voi hyödyntää täysin tätä arvokasta ja kummallekin osapuolelle tärkeää välinettä. Kuitenkin viime vuoden lokakuussa, tai siis itse asiassa vuoden 2007 lokakuussa, meillä oli parlamenttien välinen kokous Strasbourgissa, jossa oli mukana kansanedustajia Dushanbeesta ja tämän vuoden huhtikuulle olemme jo suunnitelleet vierailua Dushanbehen sinne paikalle menevät Euroopan parlamentin edustajat ja odotan kovasti tätä vierailua. Haluaisin myös ottaa esille eh, teidän vierailuunne liittyvän tärkeän kysymyksen, arvoisa presidentti. Eh, te olette vierailleet jo yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa Latviassa. Minulla oli lyhyt keskustelu teidän kanssanne, kun tulitte tänne Euroopan parlamenttiin ja tiedän, että tulette vierailemaan myös Liettuassa ja Virossa. Ja Liettuahan on minun maani. Ja kävin lyhyen keskustelun arvoisan presidentin kanssa. Mitä hyötyä hänellä voi olla vierailusta näihin kolmeen Baltian maahan? Minun mielestäni meidän maillamme on erilaisia kokemuksia, joita voimme jakaa. Meidän tiemme kohti demokratiaa ja arvoja, jotka ovat jo tunnetut Euroopan unionissa, joten uskon, että vierailunne aikana näissä maissa teillä on erinomainen mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä. Haluaisin vielä tehdä yhden kommentin ja ottaa esille yhden kysymyksen, jonka jo itse asiassa esitinkin presidentille, nimittäin Tajikistan ja arvoisa presidentti itse heillä on ehkä korkein syntyvyysaste tuolla alueella eh, eh, ja, verra, eh, ja verrattuna muihinkin naapurimaihin. Eli ehkä presidentti, kun hän vierailee Liettuassa, hän voi kertoa kokemuksestaan omasta maasta ja miten voisimme parantaa tilannetta omassa maassamme, koska meillä tilanne on täysin päinvastainen ja Liettuan väestö vain vanhenee. mutta äh, vakavasti ottaen haluaisin ehkä kysyä presidentiltä, eikö hän voisi kertoa mielipidettään siitä, miten läheistä yhteistyö voi olla Euroopan unionin kanssa kokonaisuudessa ja millä aloilla sitä pitäisi olla ja mahdollisesti äh, minkälaista yhteistyötä äh, meillä voi, hän, Tajikistanilla voisi olla Baltian maiden kanssa. Ja te jo mainitsitte, presidentti, että Euroopan unioni auttaa parantamaan koulutusjärjestelmää, rakentamaan kouluja ja helpottamaan sitä, että Tajikistanin nuori väestö pääsee eteenpäin ja tämä apu on erittäin tärkeää. Kuten tiedätte, hyvät kollegat, Euroopan unioni on antanut vuodelle 2007-2013 750 miljoonaa euroa Keski-Aasian maiden avustamiseen. Minun mielestäni tämän tyyppiset hankkeet, kuten koulutushankkeet, ovat Mm, hankkeita, joilla on merkitystä näiden maiden tulevaisuuden kannalta. Eh, ne tulevat kehittämään näiden maiden demokratiaa ja niillä myös autetaan nuoria yhteiskuntia, kuten eh, esimerkiksi Tajikistania. Joten toivotan teidät eh, vielä kerran tervetulleeksi tänne, hyvä presidentti, tänne Euroopan unioniin toivottavasti. Eh, kokoukset ja tapaamiset, joita teillä on täällä eh, Euroopan parlamentissa, ovat teille hyödyllisiä. Kiitoksia siitä, että tulit tänne. Kiitoksia sitten Andri Kiene. Mr. Chairman. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut presidentti ensimmäisestä vierailustanne Euroopan parlamentissa. Ja minulla olisi teille kaksi kysymystä. Ensinnäkin te puhuitte energiaturvallisuudesta. Energiaturvallisuus on EUn esityksistään prioriteetti. Näettekö millä tavalla Tajikistan voisi olla mukana näissä konkreettisissa energiaturvallisuushankkeissa? Ja toinen kysymys liittyy Afganistaniin. Te puhuitte myöskin Afganistanista. Voisitteko arvioida miten EU on auttanut tätä maata, eli miten EU ja EUn jäsenvaltiot ovat auttaneet Afganistania. Kiitos. Mr. Paletskis. Kiitoksia sitten Paletskis. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Herra presidentti, Thank you, thank you, Mr. President. Kiitos herra presidentti teidän äh, puheestanne ja lausunnostanne siitä, että olette valmiit edistämään Euroopan unionin ja teidän maanne välisiä suhteita. Haluaisin kysyä teiltä alueellisesta yhteistyöstä. Kuten te tiedätte, se on hyvin tärkeä väline, jolla parannetaan äh, esimerkiksi taloudellisia ja turvallisuussiteitä. Miten alueellinen yhteistyö on onnistunut? Tajikistanin naapureiden kanssa. Haluaisin myös kysyä teiltä Tajikistanin suhteista esimerkiksi Venäjään ja Kiinaan. Kiitos. Uh, Mr. President, you have the floor. Kiitoksia, presidentti. Teillä on puheenvuoro. пеша сама мехостам минадори ходро Jonkonen. конам Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia. Tärkein tavoite tällä vierailulla Euroopan unionin ja Baltian maihin ensimmäise, tämähän on ensimmäinen Tajikistanin presidentin virallinen vierailu tänne, on Ähm, yhteistyön vahvistaminen ja äh, luoda ystävälliset suhteet Tajikistanin ja näiden maiden välillä. Ja me haluamme luoda, äh, lähentää suhteita äh, kansakuntiemme ja väestöjemme välillä – ja meillä on jo olemassa erittäin hyvää yhteistyötä, erittäin hyvät suhteet näiden maiden kanssa, mutta ottaen huomioon nykypäivän tilanteen, meidän täytyy vahvistaa yhteistyötämme kaikkien maailman maiden kanssa. Ja meidän täytyy löytää myös oikea, kunnollinen oikeusperusta yhteistyöllemme ja helpottaa ihmisten välisiä kontakteja maidemme välillä. Ja miten tulee Euroopan unionin maihin, meillä on erittäin hyvät suhteet Euroopan unioniin ja Euroopan parlamenttiin hyvin korkealla tasolla. Ja me haluaisimme, että tämä, tämä yhteistyötä kehitetään eteenpäin. Miksi? Koska olemme kaikki tietoisia maailman tilanteesta tänä päivänä ja kuten jo aikaisemmin sanoin alkupuheenvuorossani, Tajikistan on maantieteellisesti hyvin strategisella alueella ja meillä on pitkä raja 1450 kilometriä ja me kaikki tiedämme millainen tilanne on Afganistanissa, joten viimeiset 18-19 vuotta sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti, Tajikistanilla on ollut erittäin Mm, keskeinen rooli turvallisuuden varmistamisesta Tajikistanin ja Afganistanin välisellä rajalla. Ja Tajikistan on ollut eräänlainen puskurivyöhyke. Se on estänyt huumekauppaa, aseiden salakuljetusta esimerkiksi. Ja kuten tiedätte, Tajikistan pian sen jälkeen, kun siitä tuli itsenäinen, kärsi sisällissodasta ja tämän sisällissodan ö, materiaaliset vahingot olivat 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja me Tatsikit sanomme, että jos naapuritalosi, talo palaa ja sinä et auta naapuriasi, niin liekit tarttuvat myös sinun kotiisi. Ja Tajikistan kärsi myös Afganistanin sodasta ja terrorismista Afganistanissa. Meillä on huonoja kokemuksia terrorismista. Me olemme kärsineet hyvin paljon kansainvälisen terrorismin aiheuttamista uhista. Ja 90-luvun lopulla vetosin kaikkiin maihin YK, että Tajikistanin ja Afganistanin rajalle luotaisiin turvallisuusvyöhyke, mutta vastauk vastauksena tälle ehdotukselle niin sain vain yhden lauseen. Hyvä presidentti, tämä on vain teidän ongelmanne ja teidän alueenne ongelma. Meillä on ihan riittävästi omia ongelmia. Joten maailman tilanne on osalli, osoittanut kaikille ihmisille, kuinka kiireellistä ja meidän täytyy vastata näihin haasteisiin ja uhkiin. Tajikistan on ollut terrorismin vastaisessa koalitiossa ja olen toiveikas sen suhteen, että Euroopan unioni voi torjua kansainvälistä terrorismia, aseiden salakuljetusta ja huumekauppaa Keski-Aasian alueella mukaan lukien Afganistanin ongelmaa. Ja mitä tulee Afganistanin ongelman ratkaisemiseen, niin haluaisin huomauttaa, että ainoa tapa ratkaista Afganistanin ongelma ovat rauhanomaiset neuvottelut. Ja tässä äh, ovat äh, päätavoitteet vierailulleni EU-ssa EU-maihin ja Baltian maihin. Ja päätavoite siis on yhteistyön tiivistäminen EU-maiden kanssa. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, Tatsikistan on erittäin kiinnostunut ja odottaa sitä, että perustetaan Euroopan vapauden instituutti toimipiste Tajikistanin, joka antaa tajikistanilaisille mutta myös muille alueen opiskelijoille mahdollisuuden saada korkeamman tason koulutusta. Tämä olisi hyvin tärkeä panos Euroopan unionilta. Mitä tulee Tajikistanin sisällissotaan sen jälkeen vuonna 1997, kun allekirjoitimme kansallisen sovintosopimuksen ja teimme rauhan oppositioryhmän kanssa onnistuimme monilla aloilla maassamme ja tänä päivänä suuri määrä opis, meillä on suuri määrä opiskelijoita ja korkeakouluja Tajikistanissa kymmenen kertaa enemmän kuin Neuvostoliiton aikaan. Ja tänä päivänä Tajikistanissa on satoja lukioita ja korkeakouluja toiminnassa. Ja juuri tästä syystä me olemme perustaneet presidentin rahaston, jonka tarkoituksena on tukea lahjakkaita opiskelijoita. Ja kouluttaa enemmän opiskelijoita ja asiantuntijoita niille aloille, joille Tajikistan tarvitsee asiantuntijoita tuntevia henkilöitä. Ja sitten kysymys Tajikistanin kiinnostuksesta vahvistaa yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Minä luulen, että ehkä osa Euroopan väestöstä ei tiedä, missä Tajikistan sijaitsee. mutta Tajikistanin kultaa ja alumiinia viedään lähinnä EU-maihin, joten me olemme kiinnostuneita siitä, että voisimme hyödyntää korkeatasoista teknologiaa ja saada sitä Euroopan maista esimerkiksi Tajikistan voi kansainvälisen valuuttarahaston kanssa saiko allekirjoittaa kansainvälisen hankkeen, suuren luokan hankkeen, jolla, jossa on kyse hopean kaivostoiminnasta Tajikistanissa. Ja mitä tulee sitten jalokiviin Tajikistanissa, haluaisin sanoa, että tämäkin varmasti kiinnostaa Euroopan unionin maita. Meillä voi olla lähempää yhteistyötä talouden ja teollisuuden eri aloilla. EUn jäsenvaltioilla on korkean tason teknologiaa, mutta Tajikistanilla on raaka-aineita ja yhdessä ö, tämä on hyvä yhdistelmä. Tällä tavoin voimme saavuttaa tavoitteemme. Kiitoksia lisäkysymyksiä. Szmajcki, olkaa hyvä. Ja oczywiście chciałem się przyłączyć do słów pańskiego przywitania tutaj w parlamencie. Z całą pewnością Azja Środkowa może być... Kiitoksia. Haluaisimme toivottaa teidät tervetulleeksi tänne parlamenttiin. keski asia on tärkeä alue myöskin EUlle ja haluaisimme kehittää uudenlaista yhteistyötä, mutta yksi kysymys alustukseen liittyen. Te sanoitte, että keski asian maissa on poliittista ahneutta, jos nyt oikein ymmärsin, jos nyt tulkkaus meni kohdalleen. Eli voisitko vähän laajemmin kertoa tästä käsitteestä, mitä tämä poliittinen ahneus tällä alueella merkitsee? If it would be easier to switch to English, I can repeat. Niin jos on helpompi, niin voin kyllä toistaa kysymyksen englanniksi. But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 Oman madar äh, äh, äh, Niin haluaisin sanoa, että tällä alueella on edelleen ongelmia. Ja tällä hetkellä kaikkein tärkein ongelma Keski-Aasiassa on, liittyy resurssien käyttöön ja energiaan. Ja Keski-Aasian vesivaroista 60 prosenttia sijaitsee Tajikistanissa. Ja tällä hetkellä Tajikistan käyttää vain 5 prosenttia näistä varoista. Muut näistä varoista on naapurimaidemme käytössä. Ja kuten aikaisemmin totesin, Tajikistanissa on paljon vuoria, noin 93 prosenttia maastamme on vuoristoa, eikä meillä ole paljon viljelykelpoista maata. Ja me toivomme, että lähitulevaisuudessa nämä ongelmat ratkaistaan, ja totta kai me tarvitsemme tukea ja apua Euroopan toimielimiltä, kun suunnittelemme ja tarkastelemme näitä hankkeita, esimerkiksi vesivoimahankkeita ja kaikkia muita strategisia hankkeita tällä alueella. Um, ähm, Mr. Zaleski, please. Kiitokset, Zaleski. President, I'm here. I speak in... Puheenjohtaja, täällä päin puhun Puolaa, jos täältä vain löytyy tulkkausta. pan odpowiadając moim kolegom na ich Kiitos Puhe, presidentti, kun te vastasitte kollegani kysymyksen, käsittelet aihetta, joka on minulle erittäin mielenkiintoinen, nimittäin koulutus. Jos me ajattelemme tulevaisuutta ja teidän nuorta väestöänne, niin haluaisin kertoa teille, että koulutus on hyvin kallista ja, ja sadon voi korjata vasta myöhemmin. Mutta Toki tässä on nyt yritetty saada aikaan näitä oppilasvaihtoja, opiskeluvaihtoja teidän maan ja Euroopan unionin kesken, mutta mitä teillä on tarjottavana Tajikistanissa? Kykenisittekö te ottamaan vastaan esimerkiksi eurooppalaisia tutkijoita, jotka voisivat toteuttaa siellä tällaisia yleishyödyllisiä tutkimusprojekteja, jotka olisivat hyödyksi esimerkiksi teidän maallenne liittyen vaikkapa vesivoimaloiden rakentamiseen tai muuhun? ja voisi olla jotain muita vastaavia äh, projekteja. Olisitteko te innostunut ottamaan vastaan meidän tutkijoitamme, teidän maahanne, näin lyhykäisesti sanottuna? Tämä voisi olla hyvä äh, tapa lähentää suhteita. Большое спасибо. Мы э, в составе делегации находится руку, э, ректор государственного университета. Meidän valtuuskunnassamme on yliopiston rehtori meidän pääkaupungistamme, joka tällä päivänä allekirjoittaa Belgian yliopistojen kanssa sopimuksen, mitä tulee <clears throat> opiskelijavaihtoon ja opettajavaihtoon. Eli me aiomme tehdä yhteistyötä Belgian yliopistojen ja meidän yliopistomme välillä. Totta kai meitä kiinnostaa kutsua teidän tutkijoitanne tänne. Meillä on jo ihmisiä työssä meillä, eli eri alueilla. Tänä päivänä on myös opiskelijoita 24 maailman maasta, jotka seuraavat meidän yliopistoissamme eri kursseja. Sehän on jo aika hyvä. Me olemme ihan valmiita laajentamaan tätä yhteistyötä. Me olemme valmiita perehtymään teidän kokemuksiimme. Me tarvitsemme teidän opettajanne myös meille. Mikä meitä erityisesti kiinnostaa on pankkisektori, rahoitusjärjestelmät ja sen alan asiantuntijat. Tässä meillä on suuria puutteita ja suurta tarvetta saada teidän, teiltä oppia kokemusta. Meillä on myös suurlähetystö, edustusto yhdistyneissä kuningaskunnissa. Meillä on lähetystö Ranskassa ja meillä on paljon hyvin toimivaa yhteistyötä näiden edellä mainittujen maiden kanssa. Huomenna me avaamme uuden lähetystön Belgiassa. Olette lämpimästi tervetulleita meille. Ja erityisesti haluan mainita, että meille on helppo tulla. Viisumin saa helposti Dushanben lentokentällä. Kiitoksia sitten Robert Keiser. Merci, monsieur le président. Je, je suis désolé, monsieur Reimann. Kiitoksia en nyt tiedä, mitä kysymyksiä teille on jo esitetty. Eli minun ryhmäni on erittäin tyytyväinen siitä, että te olette täällä paikalla. Ja haluaisimme todeta, että monelle meistä me saamme nyt vähän kuulla teidän maastamme, jota me vielä emme tunne. Puheenvuorossanne te puhuitte kahdesta asiasta ja Afganistanin naapurina meitä kiinnostaa tämä erityisesti. Te sanoitte, että te olitte erittäin aktiivisia huumeiden vastaisessa taistelussa. Ja myöskin totesitte, että kumppanuutenne Euroopan kanssa liittyi myöskin asekauppaan. Mutta kysymykseni on yksinkertainen. Voisitteko selittää meille hiukan konkreettisesti, millä tavalla te käsittelette näitä asioita, eli asekauppaa ja huumekauppaa omassa maassanne? Kiitos. Monsieur le Président. Kiitoksia. Presidentti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minusta on mielenkiintoista kuulla, että te ette kovin paljon tunne Tajikistania ja Tajikistanin pääkaupunki Dushanbe. Se on ainoa lentokenttä, jolla on ranskalaisia auttamassa liittoutuneiden joukkoja. Ja sitten tiedoksi vielä teille, kaikki joukot ovat Kazakstanissa, mutta ne käyttävät kuitenkin Tajikistanin ilmatilaa, kun ne siirtyvät Afganistaniin. Ja nyt keskustellaan siitä, millä, onko heillä oikeus olla Dushanbekin lentokentällä vai ei. Mutta minä välittömästi annoin ranskalaisille joukoille luvan olla lentokentällä, koska me haluamme rauhaomaisia naapureita. Vuonna 1996 Tajikistanista ei tunnettu huumekauppaongelmia vasta 1999 vuonna Tajikistanissa. Sitä alettiin käyttää läpi menomaana ja siellä oli laitonta huumekauppaa. Jo seitsemän vuoden ajan tämä virasto on tehnyt työtä Tajikistanissa ja Afganistanissa. Meillä on jo hyviä konkreettisia tuloksia siitä, miten tuotantoyksiköitä voidaan tuhota. 50-60 000 tonnia, anteeksi 50-60 tonnia vuosittain – ja kuinka paljon heronia tämä merkitsee Eurooppaan? Mitkä ovat ne keinot, joita käytetään? Mitkä ovat ne varat, resurssit, joita käytetään huumeiden vastaisessa taistelussa Euroopassa? Teillä on kaikki etu taistella myös huumeita vastaan meillä, auttaa sitä siten, että se ei tule meiltä teillä, että voitte kontrolloida huumekauppaa meidän maamme on tämmöinen puskurimaa Afganistanin ja Euroopan välillä. Totta kai pitää kitkeä paha sieltä juurineen pois, missä se kasvaa, eli Afganistanista, mutta valitettavasti tällä hetkellä kansainvälisessä yhteistyössä ei ole yhtä ainutta näkemystä siitä, miten taistellaan huumeita vastaan esimerkiksi Afganistanissa. Jokainen maa tekee omalla sarallaan vähän omaa työtä, käytetään miljardeja dollareita mutta samalla myös tuotanto kasvaa huimaa vauhtia, esimerkiksi Af- Afganistanissa heroinin tuotanto. Antiterrorismin vastaisen taistelun alku Afganistanissa ja huumeiden tuotanto Afganistanissa on nel- nelinkertaistunut. Tajikistanissa me emme käytä oikeastaan mitään. Kaikki tämä huume on suunnattu EUn alueelle ja Venäjälle totta kai täytyy taistella tätä ongelmaa vastaan, mutta juuret eivät löydy meidän maastamme, vaan, vaan Afganistanista. Kiitoksia, josta minä tekee se. Niin halusin vielä sanoa, että minä olen belgialainen, en ranskalainen. horaire. Uh, Tanok. Uh, Sitten Not American, just for the record. Niin minä olen brittien amerikkalainen ihan tiedoksi. En myöskään irlantilainen puoliksi, no neljännesosa irlantilainen. Kirgistan kymmenen päivää sitten sulki Yhdysvaltojen tukikohdan ja pari päivää sen jälkeen he saivat valtavan lainan Venäjältä. Katsokaa te tämän huolestuttavaa kehitystä alueella, mitä tulee ISAF-joukkojen turvallisuuteen Afganistanissa. Siellähän on suuri tajikistanilainen vähemmistö, jotka ovat perinteisesti talibanien vihollisia. Ja alku, 90 vuoden alkupuolella oli islamistien ja maallisten joukkojen välillä sisällissota. Ja nyt tilanne näyttää paljon rauhallisemmalta ja onnittelen maata tämän tilanteen ratkaisemisesta. Mutta mitä myönteistä nyt voidaan tälle lännessä oppia teidän kokemuksistanne? Ja erityisesti kun nyt keskustellaan Palestinan alueesta. Siellähän on myöskin Fatah-joukot ja Hamas-joukot, ja siellähän oli Kaasassa nyt verisiä taisteluita. Eli haluaisin nyt tietää, mitä voimme oppia teidän kokemuksistanne, mitä tulee muslimimaailmassa tämän tyyppisten kahtiajakojen ratkaisemiseen. Ja millaiset suhteet teillä on etnisiin iranilaisiin serkkuihinne ja mitä mieltä olette uudesta Yhdysvaltain hallinnosta, Pystykö Obama parantamaan suhteita Iraniin ja pystyykö hän saamaan Iranin lopettamaan uraanin rikastamisen? Kiitoksia, Chanok. Kiitos. Mitä tulee э, tähän э, э, lentotukikohtaan, teidän täytyy kysyä sitä muulta. Mutta lentokenttä on avoin kaikille. Ja Tajikistan on ilmoittanut olevansa valmis äh, antamaan äh, äh, kaikki mahdolliset laskeutumisina muut luvat kansainvälisille joukoille Afganistanin suuntaan. Mutta tämä on kysymys, joka varmastikin eh, saadaan solmittua Kirgistanin ja amerikkalaisten eh, viranomaisten kesken. Ja mitä tulee taas sitten Palestiinan ja Israelin konfliktiin, niin Tatsikistan on myös kärsinyt aika lailla, koska useampi poliitikko on joutunut eroamaan. Ja esimerkiksi kun Tatsikistanissa oli sisällissota, niin meidän asioihin sekaannuttiin aika lailla ulkopuolelta ja tietynlaiset ääriryhmät sekaantuivat myös. Ääriryhmät, jotka halusivat muuttaa koko maan perustuslakia, koko presidenttijärjestelmää. Onneksi me kuitenkin äh, onnistuimme selviämään näistä ongelmista. Ja meillä on nyt ollut jonkin verran rauhanomaisia neuvotteluita ja myös iranilaiset, Iran on ollut mukana näissä rauhanneuvotteluissa. Ja me ymmärrämme, että neuvotteluiden avulla voimme äh, ratkaista näitä ongelmia, mutta se ei koskaan ole helppoa tietenkään missään päin maailmaa. Mutta se, että onnistuu näissä neuvotteluissa, äh, vaatii sitä, että istutaan pöydän ympärille ja käynnistetään tämä prosessi. Ja on luonnollisestikin mahdotonta kuvata tässä nyt kaikkia näitä äh, rauhanneuvotteluasioita. Siihen menisi tuntikausia. Mutta saatte toki kaiken informaation, minkä haluatte. Ja YK rauhanturvaoperaatio äh, osasto varmaan antaa tämän informaation. Mitä sitten tulee suhteisiin muiden maiden kanssa, erityisesti Iranin kanssa, niin sanoisin, että kulttuurisesti ja historiallisesti ja kielellisesti olemme hyvin lähellä eh, Irania. Meillä on hyvin paljon yhteistä. Ja kuten jo aikaisemmin mainitsin, on vain yksi mahdollisuus rat- ratkaista USA ja Iranin suhde. Ja se on niin, että käydään rauhanomaisia neuvotteluita, istutaan pöydän ääreen ja käsitellään kaikki ne asiat, jotka mm, on ratkaistava rauhanomaisella tavalla näiden maiden kesken. Ei ole mitään sotilaallista keinoa ratkaista tätä kysymystä. Eh, Iran ei ole Afganistan eh, eikä Irak. Mutta kaikilla kansalaissodilla on, tai sisällissodilla on aina eh, traagiset seuraamukset nimenomaan väestölle. Iran on ilmaissut kaik- valmiutensa lähteä neuvottelemaan Amerikan uuden hallinnon kanssa. Joten tässä nyt on erittäin tärkeää, että ei käytetä tällaisia äh, kaksinkertaisia poliittisia standardeja. Joten jos Iranilla haluaa rauhaa, ja jos Iranilla on rauhanomainen ydinohjelma, niin antaa sillä olla se. Irani voisi sen tehdä rauhanomaisesti kansainvälisten asiantuntijoiden ja virastojen kanssa. Minä näen, että tässä on vain yksi keino ratkaista tämä asia. Rauhanomaisin neuvotteluin. Iranin kansan, Persian kansan. Sillä on hyvin rikas historia. Ja olen vakuuttunut siitä, että kyllä he kykenevät ihan rauhanomaisesti neuvottelemaan ja ratkaisemaan tämän tilanteen, joka Iranin ja USAn välillä tänä päivänä vallitsee. Thank you. Pan Rouček, prosím, máte slovo. Kiitokset, Rouček. Thank you, Chairman. Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Presidentti, vielä yksi kysymys Afganistanista, koska tätä tarkastellaan nyt käydään Yhdysvalloissa, Natossa, länsimaissa. Eli miten neuvoisitte uutta Yhdysvaltojen hallintoa tai Euroopan johtajia? Eli mitä strategia pitäisi käyttää? Pitäisikö meidän lisätä sotilaallista läsnäoloa vai tulisiko meidän käyttää enemmän diplomatiaa? Pitäisikö meidän puhua talibanien tai joidenkin talibanien osien kanssa? Eli millaisia kokemuksia ja tietoja teillä on nyt Afganistanista? Eli mitä meidän pitäisi tehdä? Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin kaikissa puheenvuoroissani ja kokouksissa kansainvälisellä areenalla äh, ilmaisen oman mielipiteeni Afganistanin tilanteesta, koska me kaikki olemme tietoisia tärkeästä poliittisesta tapahtumasta Afganistanissa. Äh, pian siellä on äh, presidentin vaali ja tämä on hyvin herkkä tilanne Afganistanissa nyt. Mm, ja kansainvälisen yhteisön pitäisi aktiivisemmin osallistua ensinnäkin äh, siihen, että yritetään estää kaikenlaiset laittomat toimet, kaikkien laittomien ryhmittymien toimet ja toiseksi Afganistanin hallinnon täytyy tulevaisuudessakin jatkaa läheistä yhteistyötään kaikkien eh, elinten ja virastojen kanssa ja ottaa huomioon eh, etniset tosiseikat. Ja tässä minun mielestäni täytyisi yhdistää kaikkien hallitusten sitten äh, kaikki hallituksen ponnistelut. Me emme halua, että tilanne kärjistyy entisestään Afganistanissa, mitä tulee Taliban ryhmittymiin, koska tämä uhkaa Keski-Aasian yhteiskuntia. Mitä tulee tämän poliittisen tapahtuman valmisteluihin, vaalien valmisteluihin, Tajikistan on ilmaissut olevansa valmis tukemaan täysin Afganistania vaalien valmisteluissa ja se on myös valmis auttamaan Afganistanin kansaa muuttamaan oppiumviljelmät muiksi viljelmiksi, viljelemään muita maataloustuotteita ja tällä tavoin pystymme ratkaisemaan tämän laittoman huumekaupan ongelman. Ja meidän, meillä kansainvälisellä yhteisöllä pitäisi olla myös keskeinen rooli siinä, että vahvistetaan poliisia ja turvallisuusviranomaisia ja Afganistanin kansallisarmeijaa. Enemmistö maista, jotka lupasivat auttaa Afganistania sen jälleenrakennuksessa ja sen poliisiviran, no, poliisilaitoksen luomisessa. Sakalas. Sitten Sakalas. Last question. Your Excellency, could you say a few words about... Presidentti, voisitteko puhua vähän tiedesuhteista teidän maanne ja Euroopan unionin välillä teknologian alalla? Me tolka, me, motanha ozir savol e, dodim, motanha çügen pushtiborim yökinim. Vain pari minuuttia sitten vastasin tähän kysymykseen. Totta kai me tuemme kaikkia aloitteita, joiden tarkoituksena on kehittää huipputeknologiaa. Ja Tajikistan tarvitsee tällä hetkellä korkeaa teknologiaa. Ja meillä pitää olla tehokkaampaa yhteistyötä kaikkien EUn jäsenvaltioiden kanssa tällä alalla. Ja jos esimerkiksi Tajikistanin vesivoimalat ovat hyvin merkittäviä. Jos meillä ei ole korkeaa teknologiaa, silloin on mahdotonta menestyksekkäästi toteuttaa näitä hankkeita. Siksi minä olen nyt käynyt eurooppalaisissa maissa, erityisesti Brysselissä, ja olen hyvin iloinen tästä tila- tilaisuudesta. Ja pyytäisin teitä tulemaan käymään Tajikistaniin. Niin olemme valmiita avaamaan teille kaikki ovet ja ikkunatkin, jotta teillä olisi mahdollisuus tutustua paremmin Tajikistaniin ja jotta voisitte käydä maailman katolla, joka on osa Tajikistania. Большое спасибо. Thank you your contribution to our debate. Kiitoksia osallistumisesta tähän keskusteluun ja hyödyllisestä esityksestä, mutta myöskin näistä kommenteista ja ongelmista, ongelmiin liittyen, joita on tällä alueella. Eli kiitoksia presidentti.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 finally. Yes. So colleagues, let's start with our next item. Niin, kollegat, sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli keskustelemme professori Fausto Pokarin kanssa. Hän on entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen ylituomari. Ei, eh, tervetuloa professori. Tuomari Pokar on ollut tuomarina Haagissa helmikuussa 2000. Ja hän toimii edelleen vetoomus tuomioistuimessa. Hän on myöskin tuomari, joka vastaa Ruandan kysymyksistä. Ja hän vastasi näistä kysymyksistä vuodesta 2005 viime vuoteen saakka. Eli professori Pokar Tervetuloa ulkoasian valiokuntaan ja teillä on nyt puheenvuoro noin 15 minuuttia ja sen jälkeen esittelemme, esitämme sitten kysymyksiä ja voitte sitten vastata niihin. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia oikein paljon siitä, että olette kutsunut minut tähän kokoukseen. Kuten tiedätte, viime marraskuusta en enää ole kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtaja presidentti, vaan äh, arvoisa kollegani tuomari äh, Patrick Robinson äh, valittiin presidentiksi. Hän olisi mielellään tullut tänne itse paikalle, mutta valitettavasti hän vielä johtaa oikeudenkäyntiä, jossa hänen täytyy olla päivittäin paikalla, mutta hän mielellään vierailee Euroopan parlamentissa sen tulevaisuudessa, kun nämä hänen sitoumuksensa hänelle sen mahdollistavat. Minä puhun teille tänään tuomioistuimen vetomusasian tuomarina presidentin luvalla ja olen erittäin kiitollinen siitä, että minulla on mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun ja kertoa teille muutamia ajatuksia, joita olen kehittänyt aikanani rikostuomioistuimessa, erityisesti rikostuomioistuimen presidenttinä. Ensinnäkin haluaisin antaa teille hiukan tietoja, lukuja sen vuosikymmenen aikana, joka rikostuomioistuin on ollut voimassa, voimassa se on ollut vuodesta 1993 toiminnassa. Se on asettanut syytteeseen 161 henkilöä ja vain kaksi ovat vielä vapaalla jalalla. Tähän päivään asti 116 henkilöä vastaan oikeudenkäynnit on päätetty ja vielä meillä on oikeudenkäyntejä, joissa on 45 henkilöä mukana, monet niistä ovat jo vetomusvaiheessa. Kuten olen jo useasti sanonut, kun olin tuomioistuimen presidentti, tuomioistuimen tarkoituksena oli tuoda rauhaa ja rakentaa rauhaa alueella, jolla yksi niistä pilareista, joita tarvitaan rauhan rakentamiseen alueella, mutta sen ei kuitenkaan pitänyt olla ainoa väline rauhan luomiseen alueella. Tämä on valtaisa tehtävä ja sitä varten meidän instituutiomme ei ole ehkä parhaiten ö, suunniteltu, mutta voimme kuitenkin tuoda panoksemme tähän. Haluaisin ottaa esille erityisesti asioita, jotka koskevat niin kutsuttua rikostuomioistuimen täydennysstrategiaa. Tämä täydennysstrategia kehitti tuomioistuin itse tämän vuosikymmenen alussa ja YK on turvallisuusneuvosto hyväksyi sen. Sen tarkoituksena vähentää ja lopettaa toimintamme ja palauttaa johtaa tapauksia entisen Jugoslavian tuomioistuimeen siinä vaiheessa, kun ne olivat halukkaita ja kyvykkäitä oikeudenmukaisesti käsittelemään siellä tehtyjä rikoksia. Täytyy ottaa huomioon se, että tuomioistuin on käsitellyt ja hyvin, vain hyvin rajallisen määrän tapauksia, 161 tapausta, mutta ne ö, luvut, rikosten määrä ö, alueella, siellä on tuhansia rikoksen tekijöitä, jotka on viety tuomioistuimen eteen. Mitä virallisia lukuja tästä ei ole. Kuinka sitten palautimme nämä, siirsimme nämä tapaukset alueelle? Ensinnäkin siirsimme tapauksia, jotka ovat olleet jo äh, tuomioistuimin äh, käsiteltävinä, tämmöisiä vähemmän tärkeitä tapauksia, jotka äh, lähetettiin takaisin, noin 114 tapausta. Suurin osa niistä lähetettiin Bosnian-Herzegovinan valtion tuomioistuimeen, kaksi myöskin Kroatiaan ja yksi Serbiaan. Ja nämä henkilöt on sitten tuomittu siellä paikan päällä. Ja tähän mennessä olemme olleet erittäin tyytyväisiä siihen tapaan, jolla paikalliset tuomioistuimet ovat käsitelleet näitä tapauksia, käsitelleet niitä oikeudenmukaisesti, kuten myöskin ihmisoikeusjärjestöt ja Etyi on todennut. Toiseksi olemme siirtäneet Ähm, todistusaineistoa, tutkimusaineistoa alueen syyttäjän viranomaisille, ähm, jossa siis syytettä ei oltu vielä nostettu rikostuomioistuimesta, mutta tutkimusaineistoa oli kerätty ja tämä aineisto on sitten lähetetty alueelle niin, että paikallinen syyttäjän virasto pystyy käsittelemään tätä tapausta. Kolmas toimenpide on ollut se, että että olemme auttaneet paikallisia tiedotusvälineitä antamalla lausuntoja, asiakirjoja, audio- ja videomateriaalia ja myöskin haastatteluja televisiolle ja radiolle niin, että meidän toimintamme tulee tunnetuksi ja paikallinen sieltä oikeusviranomaiset voivat hyötyä kansainvälistä rikostuomioistuimesta, kun niiden täytyy tällaisia tapauksia käsitellä. Eli jos katsomme tätä täydennysstrategiaa kokonaisuudessaan, niin se on ennemminkin strategia, jonka tarkoituksena ei ole niinkään päättää toimintaamme, vaan itse asiassa helpottaa tämän toiminnan jatkuvuutta, helpottaa sotarikosten ja rikos, sitten ihmisyyttä vastaan syytteeseen asettamista palauttamalla näitä tapauksia paikallisten tuomioistuinten hoidettavaksi tapauksen, joiden tutkinnan käynnisti kansainvälinen rikostuomioistuimen, koska paikalliset tuomioistuimet eivät siihen silloin vielä pystyneet. Tässä mm, yhteydessä olemme hyväksyneet erilaisia toimenpiteitä, eh, muun muassa eräänlaisen yhteistyön, joka ei alun perin ollut säännöissämme mukana. Se oli eräänlaista yhdensuuntaista yhteistyötä paikallisten viranomaisten piti tehdä yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja nyt olemme luoneet sääntöjä niin, että me tuomioistuimena voimme tehdä yhteistyötä paikallisten oikeusviranomaisten kanssa. Erityisesti olemme nyt ottaneet käyttöön toimenpiteen eh, menettelyn, jolla paikalliset oikeusviranomaiset voivat pyytää eh, tuomio, rikostuomioistuimelta esimerkiksi eh, luottamuksellisia asiakirjoja ja sitten rikostuomioistuin tulee käsittelemään tämän ja luovuttaa tämän arkaluontoisen materiaalin tietenkin kaikki ne takeine, joita siihen liittyy erityisesti mitä tulee todistajien ja uhrien suojeluun. Samalla tavalla, jotta paikalliset oikeusviranomaiset voisivat tehdä parempaa työtä ja voisivat paremmin ymmärtää sitä, mitä me olemme tehneet. Me olemme yrittäneet luoda eräänlaisen yhteistyön kumppanuuden paikallisten tuomioistuinten kanssa. Ei tällaista tällaista läheistä yhteistyötä. Meillä on keskusteluja paikallisten tuomioistuinten kanssa. Jos on ongelmia, yritämme ratkaista ne keskustelemalla paikallisten tuomarien ja rikostuomioistuinten tuomareiden välillä, jotta oikeudenkäynnit ja rikostuomioistuimen tuomiot olisivat helpommin saatavilla. Olemme tehneet kaksi yhteisymmärryspöytäkirjaa. Ensinnäkin Unikrin kanssa. Sen toimipaikka on Torinossa ja sitten myöskin Odihirin kanssa joka liittyy etyjiin, jotta ne auttaisivat meitä parhaiden toimintatapojen edistämiseksi alueella. Viime vuonna olemme luoneet eräänlaisen ohjekirjan, joka määrittelee asianajajien, tuomareiden ja syyttäjien ongelmat, mitä tulee sotarikoksiin. Se on eh, luotu viime vuonna ja sitä nyt juuri painetaan ja se aut- esittelee suuntaviivoja, miten tällaisten tuomioistuimien, esimerkiksi Sarajevan tuomioistuminen pitäisi toimia ja mitä olemme eh, oppineet eh, kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tarkoituksena ei niinkään ole, että paikalliset tuomioistuimet toimisivat aivan niin kuin me toimimme. Tämä ei ole täysin mahdollista, mutta että meillä olisi jonkinlainen pohja, jotta se, mitä paikallista tuomioistuimissa tehdään, olisi seurausta sille, mitä me teemme kansainvälisellä tasolla. Sekä Unikri että Odir ovat sanoneet, että ne haluaisivat tehdä yhteistyötä näiden parhaiden käytänteiden levittämisessä paikallisiin tuomioistuimeen ja me odotamme kovasti tätä yhteistyötä. Uh, one aspect. Tämä on yksi aspekti, jonka parissa teemme työmme, työtä ja se ei liity hallinnollisiin kysymyksiin. Eli me haluaisimme tuoda tuomioistuimen toiminnan ihmisten tietoisuuteen tällä alueella. Se on erittäin vaikeaa, vaikka me olemme ponnistelleet hyvin paljon. On hyvin hankalaa, että tavalliset ihmiset ymmärtäisivät, mitä kansainväliset tuomioistuimet tekevät. Se on myöskin asianajille erittäin hankalaa lukea tuomioita ja päätöksiä kansainvälisestä tuomioistuimesta. Eli yksi ajatus, joka minulla oli jossain vaiheessa ja jota halusin jakaa erityisesti Bosniassa, oli se, että perustettaisiin jonkinlaisia muistopaikkoja, jossa pätevät ihmiset voisivat sitten selittää ihmisille, millä tavalla nämä asiat tapahtuivat ja miten kansainvälinen oikeus toimii. Ja tietysti kaikilla pitäisi olla pääsy tuomioistuinten asiakirjoihin, mutta valtaosa näistä löytyy internetistä. Eli teknisesti vielä ei pystytä saattamaan näitä asiakirjoja tavallisten ihmisten ulottuville. Sitten yksi viimeinen kysymys liittyy siihen, mitä me teemme sitten, kun tuomioistuin lopettaa toimintansa. On monia toimintoja, joita ei vain voida lopettaa silloin, kun tuomioistuin lakkaa toimimasta – meidän täytyy esimerkiksi tarkastella asioita, jos tulee uusia tietoja esiin. Meillä on hyvin paljon ohjelmia, jotka liittyvät esimerkiksi todistajien suojeluun. Ja suojelutoimenpiteet ovat erilaisia. Ja jos ne ovat erilaisia, niin kuka sitten päättää niistä? Tällaiset päätökset eivät kuulu hallinnolle, vaan se kuuluu pikemminkin tuomioistuimille. Tätä ongelmaa nyt tarkastellaan ja pohditaan YK on turvallisuusneuvoston työryhmässä. Ja vaikka mitään päätöstä vielä ei ole tehty, tarkoituksena on saada aikaan jonkinlainen jäännösmekanismi, jolla olisi hallinnollinen rakenne. Ehkä tuomareita on listalla ja heitä voidaan sitten kutsua sieltä listalta, mikäli tarpeen. Eli se on hyvin joustava mekanismi, pikemminkin kuin jäykkä. Ja nämä jäännöstoiminnat voidaan sitten antaa tämän elimen hoidettavaksi. Sitten haluaisin vielä korostaa sitä, että on hyvin tärkeää, tuomioistuimelle, mutta oikeudelle yleensäkin, että tuomioistuimen toiminta sen jälkeen, kun se lopettaa toimintansa, ei ole mikään yksittäinen tapaus, vaan että sillä on jatkuvuutta tällä alueella. Tämä saattaa olla vähän ristiriitaista, kun puhutaan täydentävästä strategiasta ja sitten taas jatkuvuusstrategiasta, mutta täydentävyys kansainvälisesti on jatkuvuutta paikan päällä ja paikallisten tuomioistuinten pitäisi jatkaa tätä toimintaa ja niiden pitäisi olla todellakin kykeneväisiä keskustelemaan näistä asioista ja järjestämään oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä. Eli tässä nyt oli pääosin se, mistä halusin teille kertoa. Ja tietysti mielelläni otan vastaan kommentteja, joita teillä saattaa olla näistä asioista. Kiitoksia. Thank you very much, professor. Kiitoksia, professori. And I will give floor to Madame Nitz. Ja sitten Nitz Ötenbröck, esittelijämme, saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, chairman. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, hyvä tuomari, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin uh, kiitoksia heti uh, aluksi. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntamme uh, henkilökuntaa ja Rova Opacicia, jotka ovat auttaneet minua todella hienolla tavalla tämän mietinnön laatimisessa. Ja toiseksi haluaisin sanoa, että olen nykyisestä kansainvälisen tuomioistuimen ja jäsenistä jäsenet ja sen entiset jäsenet ovat olleet kovin halukkaita auttamaan ja kertomaan kokemuksistaan. Ja tämä osoittaa, että tämä on ollut hyvin erityisvaatuinen kokemus työskennellä tuossa tuomioistuimesta ja ilman heitä työtä ei olisi saatu helposti päätökseen. Haluaisin, en haluaisi toistaa sitä, mitä tuomari Pokar sanoi, mutta heti aluksi haluaisin muistuttaa teitä näistä luvuista. 161 syytettä, menettelyt on päätetty 116 16 syytetyn suhteen ja monet muut oikeudenkäynnit ovat käynnissä vain viisi ovat tuomi- oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa ja kaikista syytteeseen asetetuista vain kaksi, Vladic ja Hacic, ovat vielä vapaalla jalalla. Tuomioistuin itse, kuten tuomari Pokar sanoi, on ottanut aloitteen luoda suunnitelma, joka nyt tunnetaan täyden täydennysstrategianaan aivan alusta asti eh, ei ole ollut tarkoituksena se, että eh, kansainvälinen tuomioistuin olisi pysyvä elin, vaan sen tarkoitus oli olla mm, eh, väliaikainen elin ja sillä piti olla vain hyvin tarkka tehtävä ja kun tehtävä oli täytetty, niin tuomioistuimen mm, toiminnan piti päättyä. Ajatuksena oli se, että tämä täytäntöönpano eh, tehtäisiin kolmessa eh, vaiheessa ja nyt tavoitteena on, että vuoteen 2011 mennessä eh, kaikki oikeudenkäynnit ja vetomusvaiheet ja muut saataisiin päätökseen. Mahdollisesti tämä menee vielä vuoteen 2012. Tämän saavuttamiseksi kolme tuomioistuinten osastoa ja vetoomusosasto tekevät melkein jatkuvasti työtä. Samanaikaisesti on erittäin tärkeää, että nämä kaksi syytettyä, jotka ovat vielä vapaalla jalalla, päätyvät tuomioistuimen eteen ja heidät tuomitaan, koska ei voida hyväksyä sitä, että tuomioistuimen toiminnan päättyessä he jäisivät vapaalle jalalle. Sitä ei voida hyväksyä ja tärkeää on myös se, että kun tuomioistuimen toiminnan päättyminen lähenee, niin oikeudenkäynnit viedään läpi hyvin huolella ja oikealla tavalla. Kiire ei saa estää kunnollisia oikeudenkäyntejä. Ja lisäksi eh, tuomioistuimia täytyy tulevaisuudessakin olla hyvin korkeasti koulutettua henkilökunta, me tiedämme, että siinä vaiheessa, kun tuomioistuimen päättymisvaihe lähenee, niin korkeasti koulutetun henkilökunnan herkästi lähtee tuomioistuimesta ja tätä pitää yrittää estää. Tarkoitus on nyt vedota neuvostoon tutkia sitä, pitäisikö tuomioistuimen mandaattia pidentää kahdella vuodella ja onko tämä kaksi vuotta riittävää vetoamme neuvostoon, että se jatkaa toi, vaati, yrityksiään vedota mai, eri maihin, jotta nämä kaksi vapaalla jalalla olevaa syytettyä saataisiin kiinni. Ja mm, neuvoston täytyy ottaa esille se, että Kööpenhaminan kriteerit tarkoittavat sitä, että täytyy olla kunnollinen oikeuslaitos, jo joka pystyy myös käsittelemään syytteitä, kun on kyse rikoksista humanitaarista oikeutta vastaan siinäkin vaiheessa, kun kansainvälinen rikostuomioistuin ei enää ole toiminnassa. huomioimme sen, että valtiot ovat yhä kansainvälisen järjestelmän kulmakivi, mutta on tärkeää, että kehitetään paikallista kapasiteettia Balkanin mailla niin, että paikalliset tuomioistuimet voivat jatkaa kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä. Me tuemme EUn olemassa olevaa rahoitusta esimerkiksi Outreach-ohjelmille eurooppalaisen demokratia- ja ihmisoikeusvälineen puitteissa ja vetoamme neuvostoon, että se pohtisi sitä, että eikö rahoitusta voitaisi lisätä, kun on ja lisäksi vaadimme jatkuvaa ja vahvistettua yhteistyötä Länsi-Balkanin tuomioistuinlaitoksen ja syyttäjän laitoksen kanssa, koska näin ei välttämättä aina ole. Tiedämme, että se, että on meillä pitää olla selkeä tapa käsitellä tuomio, tuomioistuimen vielä voimassa olevia toimintoja. Ja pyydämme, että neuvosto nopeasti käsittelee nämä tuomioistuimen jäämätoiminnot, niin että mahdollisesti myös pohdittaisiin sitä, että luotaisiin yhteinen toimisto YKn kanssa, jolla käsiteltäisiin kansainvälisen rikostuomioistuimen jäännöstoimintoja e, ja myöskin Ruandan ja Sierra Leonen erityistuomioistuinten toimintoja. Ja muistutamme neuvostoa siitä, että EUn pitää erityisesti huomioida ja varmistaa kansainvälisen rikostuomioistuimen perintö ja varmistaa, että sen arkistot arkistoidaan kun sopivaan paikkaan ja rikostuomioistuimen perintö pitäisi myös yhdistää tähän laajempaan rauha- ja sovitteluprosessiin. Hyvät naiset ja herrat, nämä ovat tärkeimmät osat tätä lausuntoluonnostani, jonka teille jätän. Kiitoksia Neits. Sitten seuraavaksi Kampa. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset äh, teille, herra Pokar. Kolme kysymystä. Te kuvailitte meille, että te teette kaikkenne, jotta että tämä strategia toteutettaisiin ja että e, erityisesti voitaisiin palata näihin paikallisiin tuomioistuimiin. Minua hämmästyttää tässä, ei ainoastaan minua, vaan myös muita, kun kuulee ihmisiä tältä alueelta, miten kauan nämä menettelyt kestävät. Jos sanon, katson nimiä, Voislav Cecili ja muita nimiä, joita luen, tästä listasta, joiden äh, käsitte, tuomio, rikoskäsittely on kestänyt jo vuosia. Onko kysymys siitä, että ette saa tarpeeksi tukea, teillä ei ole tarpeeksi henkilökuntaa? Tämä muun muassa kiinnostaisi minua. Ja siinä yhteydessä haluaisin ilmaista myös äh, ihmetykseni siitä, että nämä tutut ihmiset, kuten esimerkiksi Cheli, vielä Haagistakin käsin voivat jatkaa toimiansa puolueen puheenjohtajina ja jatkaa toimintaansa maa, maassa, vaikkakin he ovat Haagissa. Ja kun kuuntelee serbeä tai bosnialaisia, niin yhä uudelleen tulee esiin se, että he eivät oikein luota tähän kansainväliseen rikostuomioistuimeen, koska heidän mielestään se on puolueellinen. Ja tiedän esimerkiksi kosovar, ko, kosovalaisia, joita eh, ei eh, syytetä samalla intensiteetillä kuin esimerkiksi serbejä ja kosovalaisia. äh, anteeksi, serbejä. Onko mitään merkkejä siitä, missä vaiheessa esimerkiksi Ramasharin ja Nai-tapaus eh, päätetään lopullisesti? Vielen Dank, Mr. Pribetic. Kiitokset, Pribetic. Monsieur le Président, mes chers collègues. Hyvät ja hyvät kollegat, olen jo kiittänyt aikaisemmin professoria ja kollegaa esittelijä tästä hienosta suositusluonnoksesta. Minä pohdinkin tässä ääneen kahta eri aspektia tästä suosituksesta. Erityisesti minua kiinnostaa kohta D ja kohta G. D-kohdasta toivoisimme, että sitä <clears throat> tuomioistuimen mandaattia laajennettaisiin, jotta, mennessä, jotta käynnissä olevat käsittelyt saataisiin päätökseen. En puhu tässä Karachista, vaan myös toisesta, myös Bosnian Serbian armeijan ylipäällikön, <clears throat> ylipäällikön vastaan suunnatusta oikeudenkäynnistä. Minä itse olen tässä pohtinut siitä, miten on tulkittu joitain ja erityisesti miten on oikeutta tulkittu tuot vuonna 1993 toukokuun 25. päivä, kun puhuttiin YK turvallisuusneuvostossa. Silloin ei <clears throat> annettu mitään päivämäärää mandaatille. Oli kyse menettelytavoista ja siinä myös oli, se oli, sitä ei oltu määritelty. <clears throat> YK-päätöslauselmassa vuodelta 2003 määräsi strategian, jossa yritettiin antaa linjaukset kahdelle kansainväliselle rikostuomioistuimelle Ruanda ja ex-Jugoslavia. Siinä haluttiin toimia siten, että ensimmäisen asteen oikeustuomioistuimen käsittelyt olisivat, olisivat saatettu loppuun vuoden 2010 mennessä. Tämä oli vain viitteellinen päivämäärä, tämmöinen linjaus, strategia, jonka myötä voitiin toimia tehokkaasti ja sitten <clears throat> monet maat ovat ilmoittaneet, että kun jos otetaan huomioon uudet käynnissä olevat oikeuskäsittelyt Karachis erityisesti, niin silloin ei olisi voitu puhua jo mieluummin vuodesta 2012, mutta kun ei ole annettu päivämääriä, niin silloin ei ole missään ristiriitaisessa tilanteessa. Tämä <clears throat> päätöslauselma oli paljon vahvempi, koska siinä annettiin selvät väylät ja 2013 oli viitteellinen ja sitä ei pidä käyttää mitenkään lopullisena päivämääränä tai rajapyykkinä. Kun meillä on nämä kaksi päätöslauselmaa mielessämme, niin me voisimme kuitenkin toimia siten, että noudatamme sekä syytettyjen oikeusturvaa, mutta me emme saa myös pudota toiseen perversiin tilanteeseen, että käytetään oikeita toisenlaisia menettelytapoja eri aikaa hyväksemme. Tämä on mielestäni keskeinen elementti tässä <clears throat> suositusluonnoksessa osassa kohdassa D, mutta kuitenkin löytyy juuri dislooginen ongelmakenttä, miten nämä kaksi päätöslauselmaa mielletään vuodelta 1993 ja se, joka täydentää sitä vuodelta 2003, koska tässä kahdessa kerroksessa on parempi näkyvyys, parempi luettavuus toiminnallisesti. Viimeinen elementti, joka liittyy, on vähän tämmöinen eh, pienempi. <clears throat> YK on turvallisuusneuvostossa keskustellaan tällä hetkellä siitä, miten saadaan paremmat toimintamekanismit. Allez, en termes de structuration puhutaan rakenteellisista termeistä, jotta voidaan sekä päätyä siihen, mitä me kaikki toivomme, eli löytää vastuuhenkilöt ja tuomita rikolliset, mutta meidän täytyy kuitenkin pysyä järkevissä aikarajoissa, jotka <clears throat> antavat oikeutusta meidän toiminnallemme. Sitten kohta G, joka on perinteisempi siinä puhutaan arkistoista ja niihin liittyvistä ongelmista. Se on aika arkaluontoinen aihe. Yleensä ne valtiot toimittavat ne yhteistyöpyyntöjen perusteella ja ne ovat usein luottamuksellisia suurimmaksi osaksi, kun on kyse YK-alaisen instanssin arkistoista, niin silloin sen pitää olla yksinomaan YK <clears throat> toimivallan alla olevaa arkistointia ja totta kai voidaan paikantaa alueellisesti, mutta joka tapauksessa tämä, tätä ei voi hyväksyä kuin yhdellä ainoalla ehdolla. Eli että se on YK on yksinomainen suvereniteetti on tällöin kyseessä. Silloin me vältämme sen tilanteen, että tulkitaan huonosti tätä <clears throat> paikallisia arkistoin, paikallisten arkistointien mahdollista käyttöä. Merci. And the last person. Kiitoksia sitten viimeinen puhuja Doris Pak. Kiitokset. Olen aika pitkälti samaa mieltä jo sen kanssa, mitä tällä on sanottu, mutta haluaisin painottaa, että tämä rikostuomioistuin ei tuo sovintoa, mutta näiden tuomioistuinten lopputulokset äh, voivat kuitenkin mahdollistaa uhrien omaisille sen, että mahdollisesti päästään sovintoon ilman tuomioistuinta ja ilman esimerkiksi Karacicin ja Mladicin tuomioita ei koskaan saada aikaan sovintoa. Mutta kuitenkin vielä kysymyksiä. Mitä Kallenbachkin sanoi, miten voi olla mahdollista, että Cecilia ei vieläkään ole tuomittu? ja että hän vankilasta käsin käy äh, vaalikampanjaa, äh, toimii puolueen puheenjohtajana ja vaikuttaa maahan, joka hakee Euroopan unionin jäseneksi. Eihän tässä, mm, täytyyhän tässä olla jotkin järkevät aikarajat, kun tällaiset äh, jutut viedään päätökseen. Toisekseen kun Cecil on nyt jo istunut niin kauan vankilassa ja äh, oikeutta on käyty näin kauan, niin kuinka kauan kestää ennen kuin Karacik sitten saadaan tuomittoa? Sehän on se kysymys, minkä esittää itselleen. Kun vielä puhutaan siitä, että koko tämä rikostuomioistuin äh, suljettaisiin. Minä en näe eh, todellakaan mitään syytä lähteä puhumaan tämän tuomioistuimen eh, työn päättämisestä vielä tässä vaiheessa, vaan miksi emme voi sanoa, että kaikki asiat on vetävä päätökseen järkevissä aikarajoissa, mutta rikostuomioistuinta ei voida sulkea ennen kuin kaksi kaikkein tärkeintä eh, riko, sotarikollista saadaan tuomittua. Jos me nyt jo sanomme, että se suljetaan, niin silloin varmasti alueella on ihmisiä, jotka sanovat, että no odotetaan, että kunnes se on suljettu ja sitten me ehkä löydämmekin nämä rikolliset. Se on ihan inhimillistä. Minusta meidän täytyisi tehdä kaikkemme, että kaikille on selvää, että yksi lysti, koska Mladic löydetään, hän joutuu joka tapauksessa kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen. Ja minun mielestäni meidän täytyisi todellakin pyrkiä siihen, että tämä rikostuomioistuimen mandaattia ei lopeteta, vaan että se on käynnissä niin kauan, että kaikki käynnissä olevat jutut saadaan vietyä päätökseen ja että voidaan vielä käynnistää Mladicin ja muiden mahdollisia tuomio-oikeudenkäyntejä. Sitten voisitteko te kertoa, minkälainen kuva tai käsitys teillä on näistä alueen omista sotarikostuomioistuimista. Minä olen kuullut kollegoilta ja olen puhunutkin Serbian syyttäjän kanssa ja me olimme hyvin vaikuttuneita siitä työstä, mitä hän tekee. Mutta voitteko te kertoa, että hoidetaanko niitä rehellisellä tavalla vai onko siellä vajeita esimerkiksi Bosnia-Herzegovinassa, onko siellä jotain asioita, joihin meidän tulisi puuttua mm, niin, että alueella saataisiin parempia tuloksia. Ja sitten vielä, vielä viimeinen kysymys. Te puhuitte tällaisista muistokeskuksista. Voisitteko te kertoa sitä vielä enemmän? No niin, professori, tässä tuli jo muutama kysymys. Jos voisitte vastata ainakin muutama, jos ei kaikki tässä ensimmäisessä kierroksessa. Let me thank. Haluaisin kiittää näistä kysymyksistä, jotka on minulle esitetty tähän mennessä. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän selitti suosituksensa tai suositusluonnoksensa. Lu- jota hän valmistelee neuvostolle. Ensin haluaisin äh, antaa eräänlaisen varoituksen. Minä en voi tuomarina puhua äh, käynnissä olevissa käynnissä olevista oikeudenkäynneistä, vaikka minä en olekaan tuomarina tuossa oikeudenkäynnissä, niin kuitenkin minun kanssani niistä saatetaan puhua, joten minä otan nämä asiat esille tavalla, jolla en häiritse näitä käynnissä olevia oikeudenkäyntejä ja noudatan ammattietiikkaani tässä. Ensinnäkin näiden oikeudenkäyntien prosessien pituus. Minä itse, kun olin nuori tuomari, olin varsin kauhistunut näiden prosessien pituudesta, mutta sitten aloin ymmärtää, miksi oikeudenkäynti prosessit saattavat kestää niin kauan. On useita ongelmia, joita kotimaiden oikeudenkäynneissä ei ole. Esimerkiksi käännökset oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä syytetyn täytyy pystyä ymmärtämään ja lukemaan materiaalit, oikeudenkäyntimateriaalit. No, mitä sitten tapahtuu, voidaan tehdä niin kuin täällä, oikeudenkäynnissä käytetään tulkkeja, kuten täälläkin, mutta se mikä on kirjallisesti, se pitää kääntää kirjallisesti ja syyttäjä puhuu yhtä kieltä ja kirjoittaa asiakirjansa yhdellä kielellä puolustusasiana ja käyttää toista kieltä ja oikeudenkäynnin menet, prosessin kieli täytyy olla joko englanti tai ranska, paitsi että Kroatia ja Serbia on hyväksytty, koska syytetyt puhuvat tietenkin tätä kieltä, niin tarvitaan tietenkin myös tulkkausta tälle toiselle kielelle ja, ja käännöksiä. Joskus kestää kauan ennen kuin saadaan hyvä käännös, ja tämä selittää osan tästä hitaudesta. Ja toiseksi Äh, on kysy, meillä on kysymys myös liittyen valtioiden yhteistyöhön. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on kansainvälinen tuomioistuin, jonka täytyy luottaa valtioiden väliseen yhteistyöhön, joten tavallaan tässä on yhdistelmä siitä, mitä valtion, yhden valtion tuomioistuin meillä olisi ongelmia, joita yhden valtion tuomioistuimella olisi, jos se tarvitsisi yhteistyötä toisen valtion tuomioistuimen kanssa. Ja on paljon byrokraattisia esteitä tämän yhteistyön välillä, vaikka valtiot olisivatkin valmiita tekemään yhteistyötä. Ja tämä, tämä yhteistyöhalukkuutta ei aina ole ollut heti tämän tuomioistuimemme historiassa. Ja se tekee näistä oikeudenkäyntiprosesseista hyvin pitkiä. Sitten on toinen ongelma, jota harvoin on normaaleissa tuomioistuinprosesseissa kotimaassa, nimittäin ne takeet, joita on annettava, ovat joskus suurempia kuin takeet, joita vaaditaan kotimaisilta tuomioistuimilta. Tiedetään, että kansainväliset oikeudenkäyntistandardit löy- niitä kuvaillaan kaikissa kansainvälisissä asiakirjoissa vähimmäistandardeiksi. Valtiot voivat käyttää näitä vähimmäistandardeja, mutta kansainvälisellä tuomioistuimen on noudatettavaa vähintäänkin näitä standardeja. Ja lisäksi meillä on ongelma liittyen todistajien suojeluun ja nämä todistajat usein ovat uhreja. Ja meidän täytyy tuoda nämä henkilöt haakiin. Meidän täytyy varmistaa, että kun nämä ihmiset palaavat alueelleen, he eivät kärsi painostuksesta, heitä ei vainota. Ja nämä ovat kaikki kysymyksiä, joita on hyvin vaikea käsitellä tilanne on jopa se, että osa näistä uhreista ei voi palata alueelle, ollenkaan. Heidät sijoitetaan mm, toisiin maihin, heille annetaan uusi nimi, he tavallaan katoavat ja aloittavat uuden elämän muualla, koska he eivät pystyisi palaamaan takaisin. Joten on useita tekijöitä, jotka tekevät oikeudenkäynneistä hyvin pitkiä. Tietenkin me olemme yrittäneet nopeuttaa prosesseja viime vuosina, mutta täytyy kunnioittaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Me emme ole valmiita uraamaan mitään periaatteita esimerkiksi tällaisen mm, täytäntöönpanostrategian eteen. Ja tämän olen myös aina turvallisuusneuvostolle sanonut. Tuomioistuin ei voi joustaa tässä asiassa. Ja sitten minulle esittiin kysymys liittyen tuomioistuimen äh, riippumattomuuteen. Tuomioistuin on kyllä riippumaton, mutta täytyy muistaa, että äh, tuomarit tekevät päätöksen äh, perustuen todistusaineistoon. Jos todistusaineistoa tuodaan tuomioistuimeen, niin tuomioistuin päättää yhdellä tapaa. Jos todistusaineistoa ei saada, niin tuomiomereillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin päättää toisin perustuen aineistoon. Ähm, täytäntöönpanon määräajat on totta. Turvallisuusneuvoston perusasiakirja ei määrittele mitään määräaikaa tuomioistuimen oma aloite oli määritellä määräaika. No ei määräaikaa, mutta enemmänkin strategia, eräänlainen mahdollinen määräaika. Vuoden 2000 alussa yhdessä syyttäjän kanssa asiakirjat eivät olleet vielä suljettuja, ne turvallisuusneuvosto sulki vuonna 2004. Silloin keskustelimme siitä, kuinka kauan, kuinka paljon aikaa tarvitsisimme, jotta jotta pystyisimme käsittelemään kaiken sen, minkä syyttäjä halusi käsitellä. Ja karkea arvio oli, että saisimme oikeudenkäynnit päätökseen vuonna 2016 mennessä. Me tuomarit itse päätimme, että tämä kestäisi aivan liian kauan. Liian kauan, koska todistajat katoaisivat, ihmiset kuolevat, myös syytetyt kuolevat on vaikea kerätä todistusaineistoa, kun aikaa kuluu liian paljon ja siksi meidän mielestämme oli kannattavaa nopeuttaa prosessia. Ja ö, otimme silloin tämän asian esille. Sanoimme, että 2016 on liian myöhään. Meidän täytyy ö, vähent- lyhentää tätä määriaikaa, mutta sanoimme, että vuosi 2008 olisi mahdollinen, mutta pyysimme, että saisimme kaksinkertaisen määrän tuomareita. Tämä oli se tilanne. Teimme siis hyvin karkean arvion ajan ja kohtana, jolla meillä ei ollut vielä kaikkia tietoja. Me emme tienneet kuin varsin kar, meillä oli kuin varsin karkea arvio siitä, kuinka paljon syytettyjä meille tulisi. Ja nyt vuoden 2004 jälkeen olemme jääneet tähän 161 syytettyyn ja riippuen näiden viimeisten syytettyjen pidättämisestä voimme nyt arvioida, että jos nämä kaksi viimeistä syytettyä pian pidätetään, niin saatamme saada työmme päätökseen vuoteen 2011 loppuun mennessä, ehkä vuoteen 2012 alkuun mennessä. Mutta meidän täytyy tietenkin kunnioittaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatetta ja siksipä emme voi nopeuttaa suhteettomasti. Myöskin nämä uudistukset, joita olemme tehneet, olivat sellaisia, että ne aina kunnioittivat oikeudenkäyntiperiaatteita. Sitten sovittelusta, kuten itse sanoin, tuomioistuin pystyy ainoastaan helpottamaan sovittelua, mutta se ei ole ainoa väline rauhan saattamiseksi alueelle, mutta tätä varten me olemme sitä mieltä, että kaikki syytettyt pitää tuomita oikeudenkäynnissä, mutta suuremmissa tapauksissa – kun on kyse korkean arvoisista, korkean luokan tapauksista, paikalliset tuomioistuimetkaan eivät ole sitä mieltä, että he pystyvät viemään läpi nämä oikeudenkielet oikealla tavalla. Minä mieluummin haluaisin, että nämä oikeudenkäynnit käytettäisiin paikan päällä siellä, missä tapahtumat tapahtuivat. Sillä on enemmän vaikutusta myös väestöön siellä, mutta minulla on se vaikutelma, että paikalliset tuomioistuimet toimivat kunnolla. Sajarevossa on ollut tällainen sekatuomioistuin ja se on ollut oikein hyvä kokemus siellä. Tuomioistuin on antanut useita tuomioita ja meillä on ollut myös ulkoisia puolelta tulevia tuomareita, tuomareita, jotka ovat esimerkiksi olleet kansainvälisessä rikostuomioistuimessa aikaisemmin. Ja sitten tämä viimeinen kysymys liittyen muistokeskuksiin. Minulla on se vaikutelma, että sovittelun, sovinnon saamisen kannalta on tärkeää, että väestö siellä ymmärtäisi, mitä rikostuomioistuin on tehnyt ja miksi on tuomittu niin tai näin. Mutta henkilö, joka ei ole asianajaja eikä asiantuntija näissä kysymyksissä, hänelle on hyvin vaikea ymmärtää tuomioistuimen päätöksiä. Ei riitä se, että hänet asetetaan tietokoneen eteen ja sanotaan, että katso näitä asiakirjoja, lue mitä siellä lukee. Täytyy olla asiantuntijoita, jotka selittävät, miten näitä asiakirjoja luetaan ja miten ja että ymmärretään se, että tietyt päätökset perustuvat siihen todistusaineistoon, joka tuomioistuimelle on annettu. Ja tuomioistuimen on tehtävä päätös todistusaineiston pohjalta. Näin on joka paikassa. Todistusaineisto ei välttämättä vastaa ö, tosiseikkoja sataprosenttisesti. Kiitoksia. Thank you. We have three more. Kiitoksia. Täällä on vielä kolme nimeä puhujalistalla. Gomez ensimmäisenä. Um, first of all, very, very pleased to see you, Judge. Olen um, hyvin um, iloinen siitä, että olette täällä. Haluaisin myös onnitella kollega Anemi Näitsiä erinomaisesta työstä mietintönsä kanssa ja olen hyvin samaa mieltä monista näistä suosituksista, melkeinpä kaikista niistä tässä mietinnössä. Haluaisin kuitenkin ehdottaa, että hän miettisi, että hän ajantasaistaisi mietintöä viittauksella hiljattaisiin lausuntoihin, joita syyttäjä Bramets on tehnyt vieraillessaan Kroatiassa viime viikolla, jolloin hän sanoi, että Ante Gotoviinan oikeudenkäynnille tärkeätä, tärkeätä asiakirjoja ei ole eh, hallituksen toimesta eh, toimitettu hänelle. Minusta se on yksi asia, jonka me voisimme myös huomenna ottaa esiin hänen kanssaan. Minusta tätä voisi ottaa myös tässä mietinnössä mukaan. Mutta sitten kysymykseni, miten te ajattelette, että me voisimme tässä toimia ajatellen Ratko Mladicia ja äh, muita ja heidän kiinniottamistaan. Mitenkä heidät voidaan, miten se voidaan, heidät voidaan käsitellä, jos, jos tässä nyt tuomioistuin on muuttamassa strategiansa? Pitäisikö heidät äh, kuitenkin tuomita, vaikka tuomioistuin olisi suljettu? Kansa, pitäisikö kansainvälisen rikostuomioistuimen kuitenkin äh, heidät äh, tuomita turvallisuusneuvoston vaikkapa kautta? Ja sitten Tämähän liittyy myös siihen, mitä Annemi juuri sanoi, eikä ainoastaan näihin väliaikaisiin rikostuomioistuimeen Sierra Leonessa ja muualla. Entä sitten, jos on tilanne, jossa siirretään äh, kansainväliselle rikostuomioistuimelle, ICClle, että he hoitaisivat tämän oikeudellisen prosessin äh, YK turvallisuusneuvoston päätösasemman mukaan. Kiitoksia, Biislin. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tästä ehkä on jo puhuttu ja pyydän sitten anteeksi, jos näin on. Mutta Gomesin jälkeen kysymys, joka menee ehkä pikemminkin esittelijälle eikä professorille. Tapaukset, jotka liittyvät kahteen syytettyyn, joita vielä ei ole pidätetty, onko mitään oikeudellisia sääntöjä siihen, että tuomiot voitaisiin tuomita poissa olevina ja myöskin tuomita, mikäli heidät todetaan syyllisiksi. Ja mikäli ei, katsoiko, että, katsoiko esitteli, että tällainen oikeudenkäynti tulisi järjestää? Finally, la, la. Kiitoksia. Ja sitten Omen Räyten viimeisenä. Ja sitä. Äh, Puheenjohtaja, EPP-ryhmän varjoesittelijänä minä haluaisin myös kiittää äh, esittelijä Näitsiä tästä mietinnöstä ja sen kattavuudesta. 116 loppuun vietyä asiaa on ihan hieno, vaikkakin töitä on vielä paljon jäljellä alueella. Nyt tietenkin on niin, että, että sy- syyllisiä saattaa jäädä tässä rankaisematta ja mielestäni on tärkeää, että tämä on asia, mistä on puhuttu pitkän aikaa. Olen hyvin tyytyväinen siihen painopisteeseen, äh, mitä Rova Näits ottaa mietinnössään esiin, liittyen myös siihen, miten maat ovat tehneet yhteistyötä tuomioistuimen kanssa. Tämä liittyy kaikkiin niihin maihin, joista näitä syytettyjä on tullut, ja tämä liittyy myös tähän maahan, jossa näitä kahta syytettyä vielä etsitään. Me emme kyllä ole uskottavia, eli me pitäisi kiinni tästä vaatimuksestamme. Minun mielestäni tämä rikostuomioistuimen arvo on suuri senkin vuoksi, että sen, senkin takia, että Balkanin oikeuslaitos ei vielä toimi kunnolla. Ja näitskin tätä painotti. Sinne tarvitaan hyvää oikeuslaitosta, Kööpenhaminan kriteerien mukaista. Siihen on panostettava paljon. Olen hyvin iloinen sitä, mitä näitä mietinnössään sanoi. Hän puhui myös tämän tuomioistuimen tuomioistuimen tavallaan perinnöstä ja siitä, miten se tulee vaikuttamaan sovintoon. Sekin on ihan hyvä pointti. Vielä kolme kysymystä selvennykseksi. No, kaikki päätökset liittyen tähän tuomioistuimeen liittyvät YK-päätöksiin, mutta minun mielestäni tämä tuomioistuimen pitäisi kyllä pysyä auki vielä vuoden 2010 jälkeen. Mutta heti jos mainitaan jokin päivämäärä, niin silloin äh, tavallaan poistetaan heti kaikki äh, painostus, mitä sinä nyt on. Joten minun mielestäni on ihan hyvä, että tämä on hieman epäsään, epämääräinen. Mutta toisaalta ei meidän tule hyväksyä sen sulkemistakaan. Ja mitä sitten tulee nimenomaan tähän, että tämä lakkautetaan tämä tuomioistuin, jos Mladic äh, saadaan äh, pidätettyä, niin eihän tuomioistuimen työ siihen lopu. Ja näin oikein painottaa tätä mietinnössään. Luonnollisesti muut tuomioistuimet voivat ottaa harteilleen tiettyjä tehtäviä, mutta minun mielestäni millä tavalla, millä tavalla te näette tämän asian, millä tavalla sitten tulisi toimia? Kiitos. Thank you well. Now I give the... Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa professori Pokar, joka vastaa kysymyksiin. Ja sitten lopuksi vielä Nates. Professori, olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitoksia, että saan vielä puheenvuoron. Ja kiitoksia näistä kysymyksistä. En nyt tietenkään vastaa siihen kysymykseen, joka esitettiin esittelijälle. Ladicista ja Hatsitsista. Mitä tapahtuu, jos tuomioistuin lopettaa toimintansa ennen kuin heidät pidätetään? Tuomioistuimen kanta on aina ollut, että nämä kaksi syytettyä on saatava Haagin, tai sitten heidät on tuomittava tällä jäännösmekanismilla, joka perustetaan. Jäännösmekanismissa pitäisi myöskin olla mahdollisuus aloittaa uusi oikeudenkäynti syytetylle, joita vielä ei ole pidätetty ennen tuomioistuimen toimivan päättymistä. No, tietysti sitten tarvitaan pidennys näiden kahteen tapaukseen, mikäli heidät pidätetään, ja silloin nämä tapaukset voidaan käsitellä loppuun. No voidaanko tapauksesta toimittaa kansainväliseen rikostuomioistuimeen? No se on tietenkin houkuttelevaa, koska se on nyt olemassa. Ja sillä on kompetensseja, jotka eivät ole rajoitettu jollekin maantieteelliselle alueelle. Mutta ongelma siinä, että asioita viedään kansainvälisen rikostuomioistuimen ongelma liittyy statukseen ja sen toimivaltuuksiin. Eli kyse on rikoksista, jotka on tehty ensimmäinen heinäkuuta 2002 jälkeen. Ja tässä on kyse rikoksista, jotka on, joita on tehty tätä ennen. Tietysti silloin, kun tapaus toimitetaan kansainväliseen rikostomistuimeen turvallisuusneuvostosta, silloin tätä sääntöä ei välttämättä tarvitse noudattaa, mutta muuten annetaan kuitenkin prioriteetti näille säännöille ja sanotaan, että turvallisuusneuvostonkin pitäisi noudattaa näitä sääntöjä. Ainoa tapaus, jossa turvallisuusneuvosto on toimittanut tapauksen kansainvälisen rikostoimistoimeen, se on Darfurin tapaus. Ja turvallisuusneuvosto oli hyvin huolellinen, kun se toimitti tämän asian eteenpäin. Eli se oli pätevä ainoastaan koskien rikoksia, jotka on tehty ensimmäinen heinäkuuta 2002 jälkeen. Tietenkään turvallisuusneuvosto ei halunnut puuttua tähän ongelmaan, mutta jätän tämän kysymyksen nyt avoimeksi. Ja sitten kansainvälinen rikostuomioistuin ja sen asema eliminä, joka jättää jälkeensä jäännösmekanismin. No tämä on tietysti yksi mahdollisuus, jota on tarkasteltu. Sen sijaan, että perustetaan uusi mekanismi, voitaisiin kuvitella, että kansainvälisen tuomioistuimen jäännös toimisi hallinnollisena elimenä. Tämä ei koske pelkästään entistä Jugoslaviaa tai Ruandaa. Ja edellyttäen, että nämä eri statukset otetaan huomioon silloin, kun pitää muodostaa jäännösmekanismeja Jugoslavian tai Ruandan osalta. Eli tästä asiasta pitäisi saada aikaan sopimus YK ja kansainvälisen rikostuomioistuimen välille, tai sitten liittää lisäpöytäkirja tämänhetkisen sopimukseen YK ja kansainvälisen rikoistuimen välillä. Mutta teknisesti tätä mahdollisuutta voidaan vielä tarkastella. Sitten tuomitseminen poissa olevana. Tuomioistuin on aina katsonut, että se ei tuomitse ihmisiä poissa olevina. No, teknisesti se on tietysti mahdollista, mutta henkilökohtaisesti mietin, onko tuomitseminen poissa olevana oikeastaan järkevää oikeuden kannalta. Sen enempää kuin syytteisen asettaminenkaan. Koska jos syytetty on asettu syytteeseen, mutta häntä ei ole pidätetty. No, he ovat tietenkin piilossa. No, auttaako sitten tuomitseminen poissa olevana yhtään sen enempää? Menettelytavoissa on puhuttu jostain, joka ei varsinaisesti ole tuomitseminen poissa olevana. Mutta parempi tietysti on aina, että syytetty saadaan tuomioistuimeen ja järjestetään todellinen oikeudenkäynti. No en nyt taida vastata tämän pidempään. Vielä haluaisin kuitenkin korostaa, että nämä kaksi karkuria meidän mielestämme on saatava tuomioistuimeen tai sitten tähän jäännösmekanismiin, joka seuraa kansainvälistä tuomioistuinta. Ja meidän pidän antaa sellaista kuvaa, että he jäisivät rankaisematta – No, taidan päättää tähän ja kiitän vielä kerran tästä tilaisuudesta näistä kysymyksistä. Thank you, professor. Kiitoksia, professori. Sitten Neits. Thank you, Chair. I would like first to thank all the colleagues who Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuvat tähän keskusteluun ja tietysti, tietenkin myös tuomari Pokaria, joka on rikastuttanut keskusteluamme hänen äh, äh kokemuksensa ja viisautensa kautta. Ja haluaisin myös kiittää siitä, että minulla on ollut yhte- mahdollisuus yhteistyöhön komission palveluyksiköiden ja henkilökunnan kanssa tämän mietinnön valmistelutyössä. Haluaisin kertoa kollegoille, että aion varmasti tehdä kaksi tarkistusta omaan päätöslausuman luonnokseeni. Yksi koskee eh, yhteistyön puutetta Kroatian taholta, koska tämä on uusi asia. Me kuulimme siitä vasta pari päivää sitten. Tämä on yksi elementti ja toiseksi aion selventää, että nämä kaksi eh, syytettyä, eh, jotka ovat vielä karkuteillä, heidät pitää tuomita joko kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tai sitten jäännösmekanismin avulla. Tämä onko järkevää tuomita poissa olevana, siihen tuomari vastasikin jo. Minä olisin vastannut samalla tavalla, mutta tuomari on tässä asiassa paljon pätevämpi, joten kiitän häntä. Ja haluaisin muistuttaa kaikkia kollegoita siitä, että tarkistusten jätön määräaika on 17. helmikuuta ja sitten äänestämme valiokunnassa ja täysistunnossa, maaliskuun ensimmäisessä täysistunnossa muistaakseni. Eli teillä on viikkoaikaa vielä tehdä tarkistuksia. Eli kiittäisin sekä tuomari Pokaria ja esittelijämme ja tietysti teitä kaikkia. Ja nyt meidän täytyy siirtyä seuraamaan kohtaan. Eli Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehittyminen. Täällä on valmistelija Andrew Duff, ja hän saakin heti puheenvuoron. Andrew, ole hyvä. Uh, thank you and uh, good afternoon. Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille. Kuten tiedätte, minua on pyydetty laatimaan lausunto <coughs> AFKolle arvoisa kollega Brock tätä pyysi liittyen siihen, miten tärke, paljon tärkeämpiä kansalliset parlamentit ovat, varsinkin ottaen huomioon Lissabonin sopimuksen vaikutukset. Ja Brock tänä iltapäivänä on Saksassa Karlsruessa tuomioistuimessa puolustamassa sopimusta asiassa, joka on viety oikeuteen. Ja hän pyytää anteeksi sitä, että ei voi olla paikalla. Minusta on tärkeää lähteä siitä, että ei tässä ole kysymys minkäännäköistä kilpailusta kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä siitä, kuka valvoo yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja meille on tärkeää, me, jotka olemme kohtuullisen uusia eh, tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikka-asiassa, että hyväksymme ja kunnioitamme kansallisten parlamenttien ensisijaisen vastuun liittyen kansallisiin turvallisuuskysymyksiin. Meidän kuitenkin tulisi suhtautua kohtuullisen luottavaisesti siihen, että par- meidän parlamenttimme tärkeys ja merkitys on kasvussa, mitä tulee yhteisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikka haasteisiin ja ongelmiin. Ja että Euroopan parlamentin rooli on itse asiassa hyvin keskeinen, kun ajatellaan demokraattisen luottamuksen kasvua YUTPssä. Eh, ja siksi meidän on todettava, että meillä on täydentävä tehtävä ja että meidän tulisi toimia yhteistyössä rinnakkain, jotta voisimme saada aikaan optimaalisen tuloksen. Meillä on kaksi erityistä huolenaihetta. Ensimmäinen liittyy UTP:n äh, rahoittamiseen meillä jokaisella on suora vastuu näiden poliitikkojen rahoittamisesta. Ja toinen erityishuolen aihe on se, että molempien osapuolien täytyy myös tunnustella julkista mielipidettä niin, että voisimme myös luoda parempaa julkista hyväksyntää. Välillä tuntuu siltä, että tätä ei kovasti arvosteta, eikä sitä kyllä kovasti ole edes informoitu. Euroopan unionin alueella. Kansallisilla parlamenteilla on tärkeä vastuu toimia kanavana, kommunikaation kanavana meidän välillä ja kansalliset poliittiset puolueet, lehdistö, ihmiset, eh, kansalliset parlamentit toimivat informaatiokanavana kaikkien näiden kesken. Tällä hetkellä tämä eh, ei toimi kovin hyvin. Meillä on nyt tämä Solanan eh, korotettu summa lähtökohtana – Ja tämä ulkopoliittinen uusi väline tai elin äh, tarvitsee myös enemmän ähm, valvontaa meidän taholtamme. Ja tämä työmäärä tulee tässä kasvamaan ja tämä Solanan vahvistettu Solanan rooli. Meidän tulisi kohdella häntä kunnioituksella kuin komission jäsentä. Mutta samanaikaisesti vahvistamme meidän valvontaamme siitä, mitä hän tekee. muuttamissa kohdissa tässä lausunnossa kiinnitän huomiota myös meidän asemaamme äh, multilateraalisilla foorumeilla, joita on syntynyt tässä vuosikymmenten aikana. ja toistan tämän parlamentin aikaisemminkin ilmaiseman mielipiteen siitä, että kun sopimus astuu voimaan, niin silloin VEEn edustajakokous olisi lakkautettava. Meidän tulisi laajentaa YUTPn osaamista kaikkiin 27 jäsenvaltioon ja tuoda parlamenttien välinen ulottuvuus mukaan. UTPn puitteissa parlamentteihin meidän tulisi pyrkiä vahvistamaan meidän asemaamme Naton parlamentaarisessa edustajakokouksessa. Tähän edustaja Vatanen on laatinut mietinnön, joka on erityisen tärkeä. ehkäpä meidän pitäisi myös huomioida tämä toinen multilateraalinen foorumi. Kohdassa 10 puhun kolmesta tällaisesta foorumista, mutta itäänpäin ollaan perustamassa kolmatta. Itäistä sitten naapurimaiden kanssa niiden politiikan hoitamiseksi. Minusta tuntuu, että jotkut näistä foorumeista toimivat hieman paremmin ja saavat enemmän aikaiseksi kuin muut. Mutta ne kuitenkin kaikki tuovat aikamoisen sekä hallinnollisen että taloudellisen taakan harteillemme, joten ehkä nyt olisi aika hieman kritisoida. niiden, tai arvioida niiden yleistä arvoa niiden asioiden lisäksi, mitä parlamentti muutenkin ulkoisesti tekee. Esimerkiksi yhteisparlamentaariset valiokunnat ja muut. Päätän puheenvuoroni ehdottamalla, että nämä puolivuosittaiset kokoukset AFET-valiokunnan ja parlamenttien, kansallisten parlamenttien ulkoasioiden valiokuntien puheenjohtajat eh, tapaisivat eh, ja että tämä olisi muodollinen tapaaminen. Emmekä me nyt toki kuitenkaan vain puhu puheenjohtajista näissä valiokunnissa, vaan että myös eh, koordinaattorit ja puolueiden johtohenkilöt 27 parlamentista kokoontuisivat. Minusta nämä kokoukset ovat olleet menestys ja ne olisivat vielä suurempi menestys, jos lähestymistapa olisi järjestelmällisempi. Ja parlamentin sisällä, jos me kykenemme kasvattamaan sitä asiantuntemusta, joka meillä on puolustus- ja turvallisuuskysymyksissä, silloin me voisimme olla todellakin kunnioitettuja osallistujia ja vaikuttajia kansallisille parlamenteille. Sekä herra Brock että minä osallistumme Kosakin kokoukseen Prahassa ennen vaalitauon alkua. Ja minusta mutta meidän olisi soveliasta jakaa tai kertoa eteenpäin meidän valiokuntamme kanta myös COSAC-yhteistyön puitteissa. Siinä kaikki. Kiitos. Now, uh, Kiitoksia. Ja sitten Baskova voi käyttää puheenvuoron. Niin, että myöskin sieltä. Niin, Roiten. I was nominated as, as, a, as a shadow. Minut nimitettiin varjoesittelijäksi, joten no ensinnäkin ja varmaankin minulla on tehtävä neuvotella herra Daffin kanssa kollegojen puitteista. On aina mukava neuvotella teidän kanssanne, mutta ensinnäkin... Ensinnäkin puheenjohtaja se tosiasia, että ulkoasioiden valiokunta laatii lausunnon, on jo ihan hyvä merkki. Mutta siinä vaiheessa, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, silloin me tulemme, tai meidän täytyy tehdä paljon enemmän yhteistyötä kansallisten kollegoittemme kanssa sen vuoksi, että meillä on yhteisiä vastuita. On hyvin selvää, että me olemme vastuussa ulkopolitiikasta, mutta toisaalta kansalliset äh, kollegat äh, on pyydettävä mukaan, huolehdittava siitä, että he valvovat kansallisia ministereitä kunnolla. Meillä on yhteinen vastuu tässä. Meidän täytyy toimia toistemme pidennettyinä käsivarsina äh, ulkomaan politiikassa. Minusta on hyvä, että näin on. Ja Tämä näkyy myös erittäin hyvin kollega Duffin tekstistä. Se, mikä minusta tästä nyt hieman puuttuu, on se, että me tässä tavallaan tukeudumme aika paljon kosakin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kosak on hieman mysteerinen elin, eikä kaikki oikein tiedä, mitä siellä oikeastaan tehdään. Euroopan parlamentin jäsenet eivät sitä tiedä, eivätkä liioin kansallisten parlamenttien jäsenet tiedä siitä, mitä heidän edustajansa Kosakissa tekevät. Joten ei meidän pitäisi tähän liikaa nojautua, sanoisin. Meidän pitäisi ehkäpä tehdä parempia sopimuksia Kosakin kanssa siitä, millä tavalla hommat hoidetaan. Toinen huomio, jonka haluaisin tässä tehdä, on, että kun puhutaan yhteistyöstä ja tällaista pidennetystä käsivarresta, jolla valvotaan ulkopolitiikkaa ja sen vastuullisuutta. Jos näin halutaan tehdä, niin silloin me tarvitsemme enemmän kuin vain kerran vuodessa äh, kutsuisimme kansallisten parlamenttien jäsenet tänne. Me tarvitsemme tähän enemmän rakennetta. Niin kuin minulla on, kun minä neuvottelen äh, omien kansallisten kollegoitteni kanssa. Me tarvitsisimme jonkinnäköisen mekanismin, jonka avulla voisimme paljon nopeammin informoida toisiamme. Se olisi varmasti hyväksi meille kaikille, myös ulkomaan politiikalle, josta meillä Euroopan tasolla tulee olemaan jatkossa suuri vastuu. Ja tällä tavalla tulen neuvottelemaan Dafin kanssa ja toivon mukaan Hybaskova on samaa mieltä kanssani. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Nyt meillä on pieni tekninen ongelma, koska kuten tiedätte, minä olen ainoa sosiaalidemokraatti täällä salissa. Ja tehän tiedätte, että Jolainen, niin anteeksi, niin Jolainen on pyytänyt, että Severin, joka nyt on lähtenyt, ja hän taas pyysi, että minä esittelisin hänen kantansa varjoesittelijän ominaisuudessa. Joten suokaa anteeksi. Ja sanoisin, että Jolainen ja varjoesittelijä meidän ryhmästämme. Hän ehdottomasti tukee näitä loogisia johtopäätöksiä tästä tilanteesta. Eli yhtäältä pitää vahvistaa suhteita kansallisiin parlamentteihin, koska siellä on vastuu valvonnasta tällä alalla, mutta toisaalta pitäisi käyttää kaikkia mahdollisuuksiamme budjetin kautta ja sitä kun Lissabonin sopimus on voimassa, niin voimme sitten luoda tiivimmät suhteet komission varapuheenjohtajan tulevaan EUn ulkoministerin Jolainen katsoo, että meidän pitäisi ottaa pois yksi sana kohdasta kolme, jossa todetaan, katsoo, että Euroopan parlamentilla on täydentävä rooli, mitä tulee yhteisen uuteen yhteisen ja turvallisuuspolitiikkaan, jota voidaan vahvistaa vain tekemällä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Hän katsoo, että voidaan vain poistettaisiin, koska on liian vahva. Eli voidaan vahvistaa yhteistyöllä kansallisten parlamenttien kanssa. No niin, sitten pyydän, että Subaskova käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, dear colleagues and friends, eh, you know me. En minä aikon annutkaan karata. Hyvät kollegat, eh, te, te, eh, te tiedätte. Uh, Eh, minut viiden vuoden aikana, enkä minä yleensä edistä täällä kovin kovasti oman maani etua, enkä aio tehdä nytkään niin, mutta kuitenkin oma maani on nyt EUn puheenjohtajavalta jo kaksi viikkoa ennen kuin johtajuus alkoi. Minun maani pääministeri sanoi, että Lissabonin sopimus ratifioidaan eh, Tsekin parlamentissa ennen kuin puheenjohtajuuskausi alkaa. Kun pääministerini tuli eh, meidän parlamenttiimme täysistuntoon, muistaakseni 16. tammikuuta. Hän lupasi, että hän äh, Tsekin kansallisessa parlamentissa ratifioisi sopimuksen kahden viikon sisällä. Kolme viikkoa sen jälkeen äh, varapääministeri sanoo, me tarvitsemme yksi tai kaksi tai kolme kuukautta lisäaikaa, joten kun Prahassa on Kosakin kokous, ja minä tiedän, että tämä on hyvin poliittinen ja arkaluontoinen kysymys, mielestäni olisi todella hyödyllistä hyödyntää tätä mietintöä myönteisellä ja rakentavalla tavalla e, ja rohkaista yhteistyöhön Euroopan parlamentin ja Tsekin e, tasavallan parlamentin välillä jotta Lissabonin sopimus saataisiin ratifioitua ja vahvistaa Tsekin parlamentin valtuuksia sekä YUTPssä että muualla ja lisätä Tsekin osallistumista YUTP-missioihin. Miksi minä puhun tästä viimeistä asiasta? Koska viimeisen parin viikon aikana meillä oli hyvin rakenteellista keskustelua Tsekin parlamentissa, erityisesti Afganistanista, mutta myös Kosovosta. Ja tietenkin oli muutamia kommentteja Lissabonin sopimukseen liittyen, jota itse asiassa sanottiin väärin. Sanottiin, että koska ei ole ratifioitu, tai niitä käytettiin väärin, mutta vaikka itse asiassa kun Lissabonin sopimusta ei ole ratifioitu, niin siksi ei ole lisättyä määrää tseki joukkoja Kosovossa, mikä on ihan hullua. Mutta haluaisin yrittää löytää jonkinlaisen yhteisymmärryksen kollega Brokin ja Duffin kanssa eh, niin, että voisimme vahvistaa yhteisymmärrystä Tsekin parlamentissa ja vahvistaa Tsekin osallistumista YUTP missioihin, niin haluaisin tehdä oman tarkistukseni tästä asiasta. Yrittäkää ymmärtää, me emme ole Irlanti. Me kyllä Euroopan parlamentin avulla tulemme tästä selviämään. Kiitoksia. Mrs. Ibaskova, I got your message. No niin, Ibashkova viesti tuli perille. Ja perjantaina olen sitten Prahassa, niin katso, mitä voin tehdä. Sitten juuri seuraava puheenvuoro. Hvala kolega predsedujoči. Jaz bi samo v zvezi z mnenjem kollega Dafa postavil eno vprašanje. Kiitoksia. Mitä tulee Dafin lausuntoon, haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy kohtaan 10. Tässä on todettu, että meidän pitäisi arvioida parlamentaarisia yhteiskokouksia. Tässä on kolme eri kokousta mainittu. Ja nyt puhun tästä, koska kansallinen parlamentti, missä olin ennen, siellä olin jäsenenä Euromed-kokouksessa. Ja seurasin tämän yhteiskokouksen työtä. Ja kysymykseni kuuluu, miten voidaan arvioida lisäarvoa näistä yhteiskokouksista – ilman, että on kumppaneita, joiden kanssa voi keskustella. Me voimme antaa vain eurooppalaisen näkökulman, mutta on vaikea arvioida tätä kunnolla, mikäli muut kumppanit eivät ole tässä mukana. En nyt halua tehdä näistä yhteiskokouksista, aina antaa ne sellaiset kuvat, että ne ovat turhia. Kiitoksia Duff vielä, jos teillä on muutama kommentti. Kyllä minulla on ja olen kovin kiitollinen niille, jotka ovat täällä puhuneet, erityisesti äh, kuullessani Tsekin parlamentin edustajien äh, sitoumuksen siihen, että tämä asia ratkaistaan nopeasti. Äh, tämä varsin kivulias prosessi saada Lissabonin sopimus voimaan Tsekin tasavallassa. Minä aion varmasti, koska minä olen käynyt Prahassa eh, varsin useasti. Eh, tämän kauden aikana me olemme varsin tietoisia siitä, että Tsekin puoluepolitiikka pystyy kyllä huolella välttämään ristiriidat tässä asiassa. Erityisesti mitä tulee tähän erityiskysymykseen liittyen rahoitukseen, sopimuksessa on selkeä ero, tehdään selkeä ero YUTPn UPPn rahoituksesta, mikä, mitä tulee meihin budjetti viranomaisena. Meillä on tietenkin selkeä sana valta YUTPn ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin ja siihen nopeuteen. millä ulkoinen ö, puolustus, millä ulkoinen ulkosuhdetoimet kasvavat. Tämä on asia, joka tulee vaikuttamaan meihin varsin pian sen jälkeen, kun sopimus astuu voimaan, mutta on myös selvää se, että paikan päällä toteutettavien operaatioiden kustannukset, mitä tulee joukkoihin, ne jäävät jäsenvaltioiden harteille. Tämä ei varmaan ole pysyvä ratkaisu ongelmaan, mutta se on se ratkaisu, joka löytyy sopimuksesta, jota yritämme nyt saattaa voimaan. Olen samaa mieltä siitä, että tavoitteemme on neuvosto. Ja edustaja Omen Räytän on aivan oikeassa siinä, että meidän pitäisi yhdessä keskittyä ministereiden toimintaan. Ja me voimme yhdessä yrittää vaikuttaa siihen olemalla tietoisia asioista, olemalla paikalla, olemalla proaktiivisia ja valvomalla, mitä tapahtuu. Kosakista myös aivan oikein esititte kysymyksen, onko se tärkeä ja voiko se menestyä. Uskon, että se voi menestyä, mutta sen tehtävä on varsin rajoitettu. Se on kansallisten parlamenttien valvoja komitoiden ja meidän kokous ja se parhaiten vaihtaa parhaita käytänteitä kansallisten parlamenttien ja meidän välillä asioista, jotka toimivat ja jotka eivät toimi. Ja lähestymistapojen erot 27 kansallisen parlamentin välillä on valtaisa. Ja usein eroja on myös yhden kansallisen parlamentin kahden kamarin välillä. Niillä saattaa olla erilaisia lähestymistapoja, toimintatapoja ja erilainen työskentelykulttuuri, mitä tulee EUn toiminnan valvomiseen ja erityisesti yhteiseen ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Se, että meillä on paikka, missä tämä yhteinen kokemus voidaan tuoda yhteen, on tärkeää ja se toimii varsin hyvin ainakin niiden osalta, jotka siihen osallistuvat. Ehkä me voimme hiukan paremmin tuoda esille lopputuloksia. Kosak kokoontuu varsin hiljaisesti, mutta kyllä sen, pitäisi, sen toiminnan pitäisi jatkua. Brokin mietinnössä Afkolle hän ehdottaa erilaisia asioita, joilla voidaan parantaa Euroopan parlamentin jäsenten osallistumista kansallisten parlamenttien sisälle Reidekammerin kokemus on varsin vaikuttava. Siellä se toimii varsin hyvin ja tästä voi kyllä jotain oppia. Sitten ehdotukseni kappaleessa 10 on se, että arvioisimme näitä eri foorumeita, näitä eri yhteiskokouksia – se voitaisiin asettaa yhteiskokouksemme esityslistalle, jonka järjestämme kaksi kertaa vuodessa. Ja me voisimme esittää kansalliselle parlamentille kysymyksen, mitä ne ajattelevat näistä tapaamisista, mikä on heidän kokemuksensa. Se olisi varsin mielenkiintoinen keskustelu. Olisi mielenkiintoista nähdä, kenelle eh, nämä kokoukset ovat hyödyllisiä, kenen mielestä ne toimivat ja kenen mielestä eivät. Ja tämä pakottaisi Afetin täällä talossa valmistelemaan tällaisen keskustelun. tekemään hiukan arviota myös itsestään, mikä voisi olla varsin mielenkiintoista. Mir bleibt zu diesem Tagesordnungspunkt nur noch nachzutragen. Kiitokset kollega Duff. Tarkistusten määräaika on 16. helmikuuta kello 12. Siirrymme kohtaan yhdeksän esityslistalla. Liittymistä valmistelevaa tukivälinettä koskevan talousarvion täytäntöönpanon valvonta budjetivalvontavaliokunta on vastuuvaliokunta. Näen, että kollega Rodi Kratsa on paalikalla myös täällä. Lausunnonlaatija on kollega Sent Ivani. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Haluaisin korostaa vain tärkeimpiä kohtia. Ja sitten loppuosasta voidaan keskustella, jos haluatte. Tärkeä kohta meidän täytyy antaa kaikille maille yhtäläinen pääsy poliittisiin välineisiin. Tästä pidettiin kiinni keskustelussa ja tilanne on tämä edelleen. Sitten meidän pitää antaa kansalaisille suoraa tukea ja meidän pitää osoittaa, että se on heidän hyväkseen, heidän etunsa. Ja kolmanneksi pahoittelemme sitä, että ensimmäiset ohjelmat hyväksyttiin vasta vuonna 2007 lopussa ja osa vasta vuonna 2008. Eli meillä ei ole todellista pohjaa vielä arvioida niiden täytäntöönpanoa ja toimintaa. Ja siksi kehotamme, että komissio etenisi toimen täytäntöönpanon kanssa ja antaisi varoja. Meistä olisi hyvä se, että komissio aikaa lisätä varoja esimerkiksi Erasmus, Erasmus Mundus Tempus ohjelmissa. Me arvostamme sitä, että paikalliset kansallisjärjestöt on otettu mukaan ja me tuemme niiden lisäosallistumista ja me katsomme, että meidän tulisi tukea viisumivapautusta ja meidän pitäisi laatia tiekartta ja IPA voisi olla yksi väline. Kaksi tarkistusta on esitetty. Kumpikin niistä on minusta hyväksyttävä. Niissä ei ole mitään ongelmia. Jos teillä on kysymyksiä, niin esittäkää pois. Kiitos. So, die Berichterstatterin Frau Kiitokset. Ja sitten äh, esittelijä Kratsa. Είναι ιδιαίτερη ευκαιρία που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας αυτή την σύντομη. Kiitos puheenjohtaja. Olin kovin iloinen siitä, että kykenin osallistumaan tänä iltapäivänä tähän keskusteluun tästä lausunnosta omasta mietinnöstäni. Olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi tästä myöhästymisestä. On todella tärkeää, että molemmat valiokunnat, sekä ulkoasioiden valiokunta että valvontavaliokunta kiinnittävät neuvoston ja komission huomiota tähän asiaan. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy varmistaa se, että ei tule lisämyöhästymisiä ja että tätä nykyistä myöhästymistä ei pidetä alibina sille, että lopetetaan koko rahoitus. Toinen tärkeä asia, josta toivon teidän olevan samaa mieltä, on se, että ne ongelmat, joita olemme todenneet Faarin ja Saparin ja muiden ohjelmien toimeenpanossa niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat nyt jäsenvaltioita, mutta eivät silloin sitä olleet. Siksi meillä on tämä valvonta, äh, valiokunta-aloitteinen mietintö budjettivalvontavaliokunnassa alkuvaiheessa meidän täytyy aina kiinnittää huomiota sille, mitä tapahtuu, ja haluaisimme, että tilintarkastustuomioistuin laatisi erityisraportin, joka keskittyisi tällaiseen väliaikaiseen arviointiin liittyen tähän jäsenyyttä valmistelevaan välineeseen. Toinen asia, jonka haluaisin vielä ottaa esiin, ovat nämä alustavat johtopäätökset, joita meillä on Euroopan komission pitää varmistaa, että liittymistä valmisteleva väline keskittyy äh, edistysraporteissaan äh, tiettyihin tärkeisiin asioihin, sosiaaliasioihin, ympäristöön, naisten tasa-arvoon, työllisyyteen, rajat ylittävään toimintaan ja yhteistyöhön sekä äh, turvallisuusnäkemyksiin. Me käsittelemme tätä mietintöä 17. helmikuuta ja luonnollisesti haluaisin sanoa, että äh, lausunnonlaatija ja kaikki muutkin, jotka ovat asiasta kiinnostuneita, ovat enemmän kuin tervetulleita valiokuntaan. Kiitos. Kiitokset ja sitten komissio. Herr Lys, if you want. Lys, jos te haluatte. Uh, thank you very much. Um, uh, so we have... Kiitoksia oikein paljon. Olemme mielenkiinnolla ottaneet huomioon tämän eh, eh, mietinnön, jonka on valmistelut ja eh, suurilta osin olemme samaa mieltä mietinnön antamien suuntaviivojen kanssa ja aiomme antaa selvityksiä siitä, mitä komissio aikoo tehdä pysyäkseen näissä suuntaviivoissa. Kiitoksia. von den Kollegen. Kiitokset. Onko kollegoilla vielä jotain sanottavaa? eikä kollega Santi Vanillakaan enempää. Hyvä. Keskustelu on päättynyt ja äänestys on huomenna iltapäivällä. Nyt sitten seuraava kohta esityslistalla 10. Uudistussopimuksen taloudelliset näkökohdat. Ja siinä esittelijä on, ei, vastuuvaliokunta on budjettivaliokunta ja lausunnonlaatija on tässäkin kollega Sent Ivaniin. Chairman, I do appreciate your Hungarian is Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Arvostan kovasti Unkarin äh, taitoanne, se paranee koko ajan. Äh, haluaisin tälläkin kertaa puhua ihan lyhyesti ja voin puhua lyhyesti, koska edellinen keskustelu herra Daffin mietinnöstä käsittelee monia niitä kysymyksiä, joita me keskustelemme nyt. Me olemme keskustelleet jo Lissabonin sopimuksesta täällä monta kertaa ja me tiedämme, että sillä tulee olemaan ja täytyy olla tärkeä vaikutus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. toinen asia, joka on tärkeää nyt, että me on se, että me emme tällä hetkellä pysty tekemään lopullista rahoituksellista arviota, koska me emme tiedä tarkkaan sitä, Eh, millaiset institutionaaliset rakenteet meillä tulee olemaan. Ja toisaalta me toivomme ja odotamme komissiolta ja neuvostolta myös sitä, että saamme selkeän eh, suunnitelman rationalisointi toimista, koska me todella odotamme, että hallinnolliset kustannukset voimakkaasti eh, vähenevät voimme nyt antaa jotain suuntaviivoja, mutta emme mitään lopullista rakennetta. Toimielinen rakenne on vielä epäselvä, siksi budjettimäärärahoja pitäisi antaa asteittain perustuen lopullisen toimielin rakenteeseen. Sitten voimme antaa konkreettisia lukuja ottaen huomioon vaikean budjettitilanteen, meidän pitäisi kiinnittää huomiomme siihen, että otsakkeessa 4 ja 5 ei tule lisätaakkaa määrärahojen suhteen. Mitä tulee budjetin väliaikaisarvioimiin, jos on mahdollista antaa lisämäärärahoja otsakkeeseen 4 ja 5, niin me todellakin tarvitsemme näissä otsakkeissa todellista lisäystä ja tarvitsemme monivuotoisten rahoituskehysten todellista uudistamista. Tästä keskustelemme huomennakin herran galleria sitten tarvitsemme riittäviä määrärahoja uutta rahoitusta toimielinrakennetta varten. On erittäin tärkeää, että meillä on riittävästi rahoitusta sitä varten. Olemme tästä asiasta varmasti kaikki samaa mieltä, että meillä ei ole riittävästi rahoitusta. Mitä tulee Lissabonin sopimukseen, se mm, ottaa käyttöön uudet menettelyt, jotka ovat oikein tervetulleita. Ne mahdollistivat nopean pääsyn unionin budjettivaroihin ja minun on sanottava täällä, että minun mielestäni kaikki ulkoiset toimet pitäisi rahoittaa yhteisen määrärahoista. Ja ainoastaan hätätapauksissa ne voidaan rahoittaa ulkopuolelta jäsenvaltioiden rahoituksella. Että voisimme arvioida rahoituskustannukset vetoamme komission ja neuvoston, että ne ajoissa antaisivat konkreettisen suunnitelman toimielinrakenteesta ja rahoitussuunnitelmasta niin, että voimme todella tehdä tehokkaan ja toimivan lopullisen suunnitelman. Kiitoksia. Igen. So, uh... Kiitos. Sitten komissio. Emila. Chairman, um, the Commission welcomes you, the, the draft. Puheenjohtaja, Komissio pitää lausuntoluonnosta hyvänä. Me panemme merkille nämä kommentit ja sisällön, mutta ymmärrätte varmaan, että tässä vaiheessa komissiolla ei ole vielä paljon sanottavaa. Voin kuitenkin sanoa, että me olemme jo budjettiasiakirjassamme korostaneet sitä, että sopimuksen voimaantulo saattaa olla vaikutuksia budjettiin, ja meidän pitää sitten palata tähän budjettimenettelyn kuluessa, mutta Sventivänen kanssa olen samaa mieltä siitä, että vielä on vaikea tehdä tarkkoja arvioita budjetin vaikutuksista, jos sellaisia ylipäänsä on. Ja komission puolesta on vielä liian varhaista sanoa, millaisia vaikutuksia tästä seuraa. Jos yritämme tehdä sen nyt, niin silloin me tavallaan jo vähän ennakoimme niitä päätöksiä, joita tehdään, jos ja kun sopimus astuu voimaan. Eli tänään emme oikeastaan osaa sanoa tämän enempää. Gut, vielen Dank. Selvä, hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta? Eipä näitä olevan. No. Tarkistusten määräaika on lyhyt. Se on 19. helmikuuta kello 12. Ja koska se on niin lyhykäinen, niin poikkeuksellisesti pyytäisin, että esittäisitte tarkistukset englanniksi. Selvä. Siinäpä oli tämänpäiväinen esityslista. Kiitokset ja huomenna kello yhdeksältä jatkamme. Kiitos.